Proszę Państwa, rozpoczynamy pierwsze spotkanie w roku 2017. Hyvää iltapäivää ja hyvää uutta vuotta 2017. Pienellä viiveellä aloitamme tämän kokouksen, mutta halusin, että ehtisitte tavata taas toisenne ja esittää toivotukset uudelle vuodelle. Ja toivotanpa vielä itsekin vielä kerran oikein hyvää uutta vuotta 2017. Aloitetaanpa täältä muodollisuuksista. Ensinnäkin haluaisin tervehtiä vierailijoita. Hyväksymme ensimmäisenä kohtana esityslistaa, mitä vastalauseita en näe. Sitten tiedonannoista. Meillä on suora toisto tänään ja tulkkaus 20 kielelle, kaikille muille paitsi Viron, Slovakian ja Iirin kielen. Sitten eh, pöytäkirjan hyväksyminen kokouksista 26. 29. syyskuuta ja 26. syyskuuta. Ja sitten siirrymmekin tämänpäiväiseen varsinaiseen aiheeseen, eli kuulemiseen aiheesta maatalousmarkkinoiden työryhmän päätelmät. Maatalousmarkkinoiden työryhmä eli AMTF. Haluaisin toivottaa kaikki osallistujat lämpimästi tervetulleeksi. Kiitän teitä siitä, että hyväksyitte kutsun ja tulitte tänne. Keskuutemme tänään komission jäsen Hogan. Tervetuloa. Hän aloitti ja perusti tämän työryhmän ja hän on kanssamme täällä tänään. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi myös kaikki muut edustajat komissiosta, Kopakopakasta ja muiden instituutioiden edustajat, jotka halusivat olla mukana tässä tärkeässä asiassa. Lämm- oikein lämpimästi tervetuloa teille kaikille. Sitten asiaan. Kansainväliset markkinat antavat meille paljon mahdollisuuksia, mutta ne kaikki mahdollisuudet riippuvat kuitenkin markkinoiden heilahteluista. Ja tämän lisäksi eh, hintojen volatiliteetti on lisääntynyt. Ulkoiset seikat vaikuttavat hintojen volatiliteettiin elintarvikkeiden osalta, mutta on myös sisäisiä syitä, jotka voivat vaikuttaa tota, sisä, sisämarkkinoiden sisäiset syyt. Tämän työryhmän eh, tehtävänä oli tutkia sellaisia asioita kuin markkinoiden avoimuus, viljelijöiden eh, mahdollisuudet käyttää rahoitusvälineitä ja futuureja, jotta he voisivat eh, suojautua hintariskeiltä analysoinnin kohteena olivat myös sopimussuhteet toimitusketjussa ja lailliset mahdollisuudet viljelijöille ryhtyä kollektiivisiin toimiin. Tätä toimitusketjua on siis tutkittu. Työryhmässä oli 12 korkean tason edustajaa mukana – Tohtori Verman on työryhmän puheenjohtaja. Eilen kuulimme, että hän ei pääsekään tänne tänään kokoukseemme. Ja hänen sijallaan tulee käyttämään puheenvuoron Helfrid Giesen, joka on myös tämän työryhmän jäsen ja hän aikaisemmin toimi Saksassa Westlaisen lihaosuuskunnan johtokunnan johtajana, mutta hän on jo eläkkeelle nyt On myös Aniko Juhas paikalla. Jergisen voisi myös halutessaan antaa puheenvuoron muille työryhmän jäsenille, mikäli tätä pidetään tarpeellisena. Kuten jo sanoin, komissio Hogan on rohkaissut tätä valiokuntaa edistämään työryhmän työtä ja toimittamalla mietintöä. Olemme niistä jo usean kertaan täällä keskustelleetkin. Tämän vaalikauden aikana olemme jo melkeinpä vaalikauden puolessa välissä. Työryhmä perustettiin todella viime vuoden huhtikuussa ja se on jo laatinut päätelmänsä. Nyt onkin aika antaa puheenvuoro eri edustajille. Haluaisin aivan ensiksi antaa puheenvuoron komission jäsen Hoganille. Haluaisin myös tervehtiä tulkkeja ja pyydän teitä aloittamaan. Ole, olkaa hyvä, hyvä komission jäsen. Greetings. Kiitokset ja kiitos puheenjohtaja näistä uuden vuoden toivotuksista. Arvon parlamentin jäsenet ja muut osallistujat, ensin haluaisin muodollisesti kiittää työryhmän jäseniä kovasta työstä 2016. Olen vakuuttunut, että kaikki ovat samaa mieltä siitä, että he ovat tehneet erittäin hyvää ja vakaata työtä. Ja kun kiitän työryhmän jäseniä, niin haluan tässä vielä mainita että on aika eh, epänormaalia, että meillä on toimielimissä tällainen työryhmä, joka vie työnsä päätökseen ennen kuin vuosi on edes loppunut. Näin ei yleensä koskaan käy ja nyt kuitenkin tässä onnistuimme. Ennen kuin käsittelen tämän raportin eh, yksityiskohtia, niin haluaisin ottaa esiin muutaman asian ja toivon, eh, että vuodesta 2017 tulee parempi vuosi maanviljelijöille. Markkinat ovat äh, vakautumassa, hinnat ovat pikkuhiljaa nousemassa. Ja viime vuonna julkaistut äh, hintatiedot äh, tuolta marraskuulta luovat optimismia. Meidän täytyy kuitenkin olla varuillamme sen vuoksi, että sektori on hyvinkin herkkä ja toivon, että tämä tulee olemaan yksi osa, tärkeä osa politiikkaa 2017 ja että YMPstä tehdään yksinkertaisempi, tehokkaampi ja räätälöidympi maanviljelijöiden tarpeisiin. Ja luotan siihen, että tämä valiokunta toimii rakentavasti kuten aina ja että keskitytään maanviljelijöiden etuihin ja avainkysymyksiin. Kun katsotaan nyt tätä työryhmää, niin minusta on ihan hienoa, että me käymme tämän keskustelun näin varhain vuoden alussa. Ikävä kyllä, puheenjohtaja, kuten puheenjohtajanne sanoi, niin herra Ferman ei voi olla paikalla johtuen flunssasta, eipä sen vakavampaa, mutta Helfrin Giesen on ilokseni täällä edustamassa työryhmää ja hän saa myös apua täällä muilta työryhmäjäseniltä. jäseniltä. Kuusi viikkoa ennen joulua tapahtui hyvin paljon tällä kriittisellä alueella ja olen iloinen siitä, että tämä työ tulee jatkumaan 2017. Tänä päivänä meidän täytyy keskittyä siihen, että parannamme maanviljelijöiden asemaa elintarvikeketjussa. Marraskuussa raportissa julkaistiin nämä tutkimustulokset ja äh, tämä raportti on hyvin äh, kattava. Ja minusta se on myös hyvin käytännönläheinen työryhmän riippumattomuus ja äh, asiantuntemus antaa pohjaa kaikille näille suosituksille, joita tässä raportissa esitellään. 2015-2016 EU seisoi maanviljelijöidensä takana, tuki heitä heidän markkinaongelmissaan. Toimielimet hyväksyivät kolme solidaarisuuspakettia ja 32 toimenpidettä, jossa halutaan käyttää myös erityisiä toimenpiteitä ottaen huomioon markkinoiden hankaluudet. Joten tässä vaiheessa haluaisin myös äh, kiittää parlamenttia sitä tuesta, mitä se on antanut maanviljelijöille, samoin kuin komissiota äh, ja delegoidut säädökset, täytäntöönpanosäädökset ja kaikki keskustelut näistä solidaarisuuspaketeista ovat olleet tueksi. Mutta kaikesta huolimatta äh, tällainen politiikka ei ole kestävää pitkällä aikavälillä, koska te olette hyvin tietoisia esimerkiksi budjettiongelmista. Kuten mainitsin tämän 1,5 miljardia euroa, jota on annettu tueksi maanviljelijöille, niin sen lisäksi haluaisin löytää uusia keinoja saada aikaan rakenteellisia parannuksia tulevaisuudessa. Liedätte kaikki samaa mieltä siitä, että meidän täytyy vahvistaa meidän maataloussektoriamme ja se tulee olemaan yksi prioriteeteistamme vuoden 2017 tiedonannossamme. Herra Giisen kertoo teille äh, yksityiskohtaisemmin työryhmän suosituksista. Mutta kuitenkin näissä suosituksissa äh, keskitytään siihen, että äh, nimenomaan toimitusketjua täytyy vahvistaa ja että täytyy myös puuttua epäreiluihin äh, käytänteisiin sekä täytäntöönpanna äh, näitä uusia toimenpiteitä jäsenvaltioissa. jäsenvaltioissa äh, näissä suosituksissa puhutaan erittäin paljon myös avoimuudesta ja sitä, että maanviljelijöillä olisi helpompi pääsy rahoitukseen ja että ne voisivat käyttää myös riskirahoitusvälineitä. Mitä tulee näihin epäreiluihin käytänteisiin, niin me tulemme esittämään puitelainsäädäntöä EUn, e EUn tasolla, johon liittyy eh, tietyt hyvät kauppatavat eh, esimerkiksi eh, maksuajoissa. MEPit ovat osoittaneet tässä jo poliittista johtajuutta ja antaneet hyvin vahvan suosituksen mietinnössään viime vuoden kesäkuussa ja se hyväksyttiin yli 600 äänellä 38 vastaääntä vastaan. Ja tässä oli kysymys nimenomaan siitä, että miten voidaan taistella epäreiluja käytänteitä vastaan toimitusketjuissa. Slovakian puheenjohtajakaudella neuvosto yksimielisesti hyväksyi tiedonannon, jossa vaadit, pyydettiin mahdollisimman nopeasti äh, vaikutusten arviointia äh, toimitusketjun epäreiluihin käytänteisiin. Joten äh, tarvitsemme myös enemmän avoimuutta hintojen määrittelyssä sekä selkeyttä ja määrittelyä siinä, kun teemme yhteistyötä, jotta maanviljelijät saisivat oikeudenmukaiset hinnat tuotteilleen. Joulukuussa 2016 ja jäsenvaltiot perustivat korkean tason työryhmän ja komission jäsenien kanssa ja minä osallistuimme tähän. Ja suurin osa osallistujista ja myös elintarvikejalostusteollisuudesta ilmaisi tukensa sille, että olisi puitelainsäädäntöä, jossa olisi minimistandardit näille epäreiluille käytännöille. Ja komission täytyy myös puuttua vielä viimeisiin esteisiin, joita sisämarkkinoilla on elintarvikkeiden osalla. Joten hyvät naiset ja herrat, kaikki nämä askeleet ovat oikeaan suuntaan ja nyt meidän politiikan tekijöiden on otettava seuraavat askelet meidän täytyy myös muistaa, että yksi yksinäinen toimenpide ei ole mikään ihmelääke, mutta yhdessä voimme päästä parempaan. Me tarvitsemme koordinoituja toimia, sillä tavalla voimme rakentaa vastustuskykyisempää ja vahvempaa maataloussektoria ja parempaa toimitusketjua, joka e, on eduksi kaikille kansalaisillemme. Ja meidän täytyy samalla huomioida myös maaseutualueet ja niiden elinkelpoisuus. Ja tämä on asia, joka teille on myös tärkeää tässä valiokunnassa. Joten kiitän teitä, herra puheenjohtaja ja koko valiokuntaa siitä, että järjestitte tämän kuulemisen ja pyydän herra Giiseniä esittelemään tämän työryhmän raportin. Tämä työryhmä on ollut äh, hyvä foorumi ja tämä on nyt jatkoa sille. Jo, nyt voimme miettiä, millä tavalla toteutamme käytännössä nämä suositukset, työryhmän tekemät suositukset. Joten äh, toivon, että Giisen esittelee tämän raportin. Kiitoksia, suuret kiitokset komission jäsenelle. Nyt menemme sitten varsinaiseen kuulemistilaisuuteen ja haluaisin tervehtiä nettiä, lehdistöä, joka on täällä tänään paikalla. Edustaja Köstinger on heidät kutsunut. Hän on henkilönä hyvin aktiivinen, joten teillä on varmasti paljon työtä hänen kanssaan. Aiheesta ei tule olemaan pulaa, koska tulemme kuulemaan täällä paljon hyvin kiinnostavaa materiaalia. Nyt haluaisinkin pyytää Elbert Gisseniä esittelemään työryhmän päätelmiä. Voitte käyttää aikaa sitten. Seuraavaksi annan puheenvuoron Martin Merildille, Kopan puheenjohtajalle viisi minuuttia, sitten Josef Blank – hän on Itävallan maatalouskamerin pääsihteeri. Hänen jälkeensä Meurik Raymond, yhdistyneen kuningaskunnan viljelijä liiton puheenjohtaja ja vielä hänen jälkeensä Just Pennings, Maastrichtin ja Wageningen yliopistojen rahoitus- ja markkinointiprofessori. Herra Gissen, olkaa hyvä. Damen ja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 on ollut eh, tärkeää myös se, että nämä asiat saadaan paperille ja selkeästi ja huomioidaan se, että sopimuksilla on yhä suurempi rooli eh, näissä ketjuissa, kuten komission jäsenkin jo sanoi. Myös eh, nämä oikeudenmukaiset kauppakäytänteet ovat tärkeät ja tämä koskee erityisesti toimitusketjuja. Ja me yritimme puhua niistä hyvin selkeästi ja konkreettisesti. Ja puhumme myös siitä, missä on konflikteja. Konflikteja komission pääosastojen välillä, koska esimerkiksi kilpailupääosasto lähtee ihan eri näkökulmasta kuin mitä maanviljelijät yhteisönä asian näkevät. Esimerkiksi Saksassa meillä on tällaisia privilegioituja hintoja tuottajayhteisölle, johon ne voivat myös vaikuttaa. Sen lisäksi puhumme myös siitä, että miten päästään helpommin saadaan rahoitusta. Ja jotta me nyt saamme hieman järjestystä näihin 70 sivuun, niin haluaisin aloittaa kohdasta, jossa me ehdotamme säätelyä, siis päätöksiä. Päätöksiä pitäisi tehdä kohtiin 1, 5, 6 ja 7. Kohdassa 1 me näemme edistysaskelia nimenomaan maitosektorilla. Tämä on ihan hyvin päässyt tai mennyt eteenpäin tämä asia. Ja me olemme ottaneet eh, tai saaneet apua myös eh, tällaisesta eh, USAn rekisteröintikeskuksesta, jossa me pyrimme tukemaan nimenomaan tai pyrimme siihen, että komissio nimenomaan tukisi näitä ryhmiä selkeämmin ja että maanviljelijät saisivat informaatiota. Vain jos meillä on informaatiota, markkinoilla voidaan toimia ja siellä voidaan reagoida ja sitä kautta saadaan aikaan myös lisäarvoa. Reilut äh, kaupan käytänteet, äh, joista komission jäsenkin puhui, sen pitäisi olla hyvin tärkeä. Tämä on asia, jonka pitää ensimmäisenä nopeasti puuttua. Eli että saataisiin tällaiset äh, lainsäädäntöpuitteet ja vähimmäisstandardit. standardit koska tässä ketjussa äh, ongelma on se, että monet eivät äh, ilmoita asioista sen vuoksi, että he pelkäävät äh, muiden reaktiota tai vastausta. Ja me toivomme, että me saamme tähän tukea myös oikeusasiamieheltä, koska kysymyksessä pitäisi olla enemmän kuin vain vapaaehtoinen vapaaehtoinen aloite. Toki vapaaehtoisuus auttaa eteenpäin, mutta silloin kun se ei vie eteenpäin ja jossa jäädään äh, polkemaan paikoilleen, niin me uskomme, että silloin asiaan pitää puuttua muiden, muiden keinoin. Sitten äh, kilpailuoikeus, kilpailulainsäädäntö, se millä tavalla äh, hinnat määritellään. Ja meillä oli esimerkki, joka meitä hämmästytti, nimittäin esimerkiksi Espanjan oliiviöljyn varastoissa tuottajajärjestöt saivat ongelmia kilpailulainsäädännön kanssa. Ja me tarvitsemme tähän toimia, me tarvitsemme enemmän tavallaan oikeusturvaa tuottajajärjestöille siitä, että onko kysymys kilpailun vääristämisestä vai yhteisistä toimista hintojen määrittämiseksi. Ja sitten muutama asia, jossa me haluamme enemmän askelia, syvemmälle meneviä asioita, varsinkin kohta kaksi riskihallinta ja samoin futuurit samoin kuin äh, pääsy rahoitukseen. Äh, riskihallinta on hyvin tärkeää ja tarvitaan äh, vakuutuksia esimerkiksi eläintauteja vastaan, luonnonkatastrofeja vastaan, mutta maanviljelijän rooli riskien hallinnoijana täytyy myös tunnistaa ja se, että he voivat ostaa itsellensä turvaa vakuutusten kautta, mutta se täytyy muistaa, että sehän maksaa. Riskinhallinnassa ö, täytyy huomioida se, että vakuutusyhtiöt haluavat ö, myös enemmän rahaa. Ja sen vuoksi me tarvitsemme ehkäpä komission kautta jonkinnäköistä ylimääräistä vakuutusturvaa. Ja tämä voisi olla mahdollista sopimusten kautta. Ajatelkaapa nyt vaikka esimerkiksi ilmastonmuutoksen kautta tapahtuneita muutoksia viimeisen parin vuoden aikana. Joten tässä täytyy toimia ja sen vuoksi tämä kohta kolme eli futuurit vaikuttavat, no toki luonnollisesti vain epäsuorasti mutta eivät ne automaattisesti johda korkeampiin hintoihin. Me voimme vain yrittää ja käyttää termiinimarkkinoiden avulla. Esimerkiksi ajatellen vehnän hintoja. Tästä nyt on ollut jonkin verran esimerkkejä maataloussektorilla, jossa käytetään näitä termiinimarkkinoita. Nimittäin suuret maatalousosuuskunnat ja toimijat, eh, jotka ovat lähdössä pörssiin. Ja eh, kaikkein suurinta tämä on tällä hetkellä ollut eh, viljasektorilla, mutta esimerkiksi liha- ja maitoalalla tämä on ollut hyvin paljon heikompaa ja siinä me tarvitsemme meklareita, me tarvitsemme tukea, me tarvitsemme koulutusta. Enkä minä usko, että tässä on vielä mitään ihmeitä tapahtuu. Täytyy olla kärsivällinen ja odottaa. Sitten sopimusten käyttäminen, siitä minä jo puhuin. Toki esimerkiksi sokeri, ruoan kasvattaja, maitotila, he haluavat sopimuksia. Meillä täytyy olla vähimmäissä säätely sopimuksille – ja me kiinnitämme myös huomiota siitä, että paljon nimenomaan osuuskuntatasolla ratkeaa jäsentasolla ja siellä tapahtuu hyvin paljon. Ja meidän täytyy myös pyrkiä siihen, että mitään ei ratkaista väärin, mutta hyvin selvä on, että me haluamme ratkaisuja ja me haluamme ö, sopimuksia, joilla voimme parantaa ja varmistaa maanviljelijöiden asema markkinoilla. Ja meidän täytyy miettiä, millä tavalla me voimme syventää näitä sopimuksia. Ja täytyy myös huomioida, että Keski- ja Itä-Euroopassa osuuskunnilla on aika lailla erilaiset perinteet kuin täällä lännempänä. Mutta meillä on ollut erittäin hyviä kokemuksia Beneluxista, Ranskasta, Skandinavian maista, Saksasta. Ja näitä sopimuksia kannattaa syventää jatkossa. Sitten kohta seitsemän pääsy rahoitukseen. Ajatellen, että nyt on ollut äh, nollakorko, niin äh, monissa jäsenvaltioissa kiinnostus on ollut hyvin vähäistä. Äh, mutta olemme myös huomanneet, miten suuri Junckerin ohjelman vaikutus voisi olla varsinkin Keski- ja Itä-Euroopassa liittyen rahoitukseen pääsyyn. Ja se, sitä kautta meidän mielestämme rahoituksen helpottamisella voimme tukea enemmän maanviljelijöitä. Mutta ei tässä ole mitään patenttivastauksia olemassa. Meidän täytyy tässä nyt eh, tutkailla omissa keskusteluissamme eh, siitä, millä tavalla eh, tässä nyt luovitaan eteenpäin, missä riskihallinnassa menee rajat missä tilanteessa maa, esimerkiksi jäsenvaltio voi antaa apua yritykselle eli maanviljelijälle ja Valtio voi esimerkiksi tukea maanviljelijää jatkokoulutustoimenpiteillä, vakuutustuella ynnä muulla ilman, että rikotaan sopimusrajoja. Sitten kohta neljä, eli siis sopimusten käyttö. Me emme halua enempää byrokratiaa, vaikka puhunkin sopimuksista. Se, emme me halua mennä siinä suhteessa väärään suuntaan, vaan me haluamme, että maanviljelijän tuottaja-asema vahvistuu ja että hyvin selkeästi määritellään, mikä on hinta, mikä on laatuvaatimus, mikä on toimituksen ajankohta ja niin edelleen. Ja tämä viimeinen kohta oli siis rahoituksen pääsy. Ehkäpä tässä vielä haluaisin puhua ilman, että rikon äh, tässä tätä puherajaa, niin teidän muutaman huomion vielä näistä äh, epäreiluista äh, kauppatavoista. Epäreiluja kauppatapoja on kaikilla alueilla, Sen on ihan selvä. Me emme halua tässä nyt ketään osoittaa sormella. Me haluamme keskustella, me haluamme miettiä, millä tavalla voidaan parantaa tilannetta ja millä tavalla esimerkiksi tuote, joka on myyty, jossa, jossa pitäisi, jos, jos on tällainen tuore tuote, joka on 5-6 päivää, niin ei siitä voi saada maksua vasta 30 tai 60 tai 90 päivän kuluttua. Eli täytyy huomioida myös esimerkiksi elintarvikesektori ja, ja, ja jalostussektori, koska siellä toimitaan tuoretavaroilla ja siellä toimitaan nopeasti. Ja se täytyy myös huomioida. Ja Euroopan parlamentti on tässä ollut hyvin realistinen ja meidän täytyy ö, olla rohkeita. Ja jos me haluamme säädellä tätä Euroopasta käsin keskitetysti, niin silloin me tarvitsemme myös sanktioita. Meidän täytyy kehitellä välineitä, että jos jossain jäsenvaltiossa tapahtuu epäreilua käytäntöä tai väärinkäytöksiä, niin silloin meillä täytyy olla sanktiot puuttua siihen Euroopan tasolta. Tärkeää on myös että elintarviketeollisuudessa eh, ei rikota tätä toimitusketjun vapaaehtoisuutta. Mutta jos esimerkiksi lihat, yritykset eivät tähän to, osallistu, niin silloin täytyy miettiä, millä tavalla heitä voitaisiin kannustaa. Toinen asia on tämä, että rajataan kilpailu lainsäädäntö ja tuottajan asema. Minä jo hieman puhuinkin siitä, että tässä täytyy olla oikeusvarmuutta. Eli jos tuottajajärjestö, tuottajajärjestöllä täytyy olla selkeät sävelet, mutta myös vastakumppanilla. Ja tämä on se, mihinkä näissä uudistuksissa pyritään. Eli meillähän on tällä hetkellä ollut ongelmia kilpailulainsäädännössä, esimerkiksi maitopaketin yhteydessä, mutta me pyrimme nyt miettimään, millä tavalla tätä, näitä paketteja, tukipaketteja voitaisiin laajentaa, mutta sillä tavalla, että kysymys on valtion tunnustamasta tuottajajärjestöstä. Eli me emme halua toimia tuolla suljettujen ovien takana, vaan me haluamme, että toimitaan avoimesti. Ja sitten olemme puhuneet myös markkinoiden avoimuudesta. Ja olemme yrittäneet löytää esimerkkejä varsinkin USAsta, mutta me haluamme, että me saamme tiedot datan nopeammin jäsenvaltioista. Me haluamme, että sitä voidaan jakaa laajemmin. Me haluamme informaatiota hinnoista myös näissä väliportaissa. Ja me haluamme tietää mahdollisimman nopeasti, missä tarvitaan toimenpiteitä. Ja me, meidän pitäisi saada jonkinnäköistä tällaista iso data perustaa, johon keräämme tämän tiedon, jotta voisimme käyttää sitä mahdollisimman nopeasti. Sitten vielä riskinhallinta. Me olemme yrittäneet tehdä tässä selväksi sen, että tässä tarvitaan toimenpidepaketti, hallintatoimenpidepaketti, millä tavalla maanviljelijät voivat itse hallinnoida omia riskejään. Tämä olisi hyvin hyvä mahdollisuus esimerkiksi, että voitaisiin arvioida verotus monen vuoden ajalta. Ja tähän, tässähän täytyy huomioida se, että täytyisi voida tavallaan tasapainottaa hyvät ja huonot vuodet. Mutta tässä tarvitaan informaatiota, mitä riskinhallintavälineitä tässä on ja miten yritykset voisivat tarjota maanviljelijöille myös parempia ja uusia riskinhallintavälineitä. Ja sitten vielä viimeinen, eli termin markkinat jossa me näemme, että nämä uudet säännöt finanssikriisin jälkeen, niin hyvin kuin ne jossain vaiheessa toimivatkin, niin termini markkinoilla ne ovat jo törmänneet kattoon. Eli meidän täytyy hyvin selkeästi ja tarkkaan katsoa, mikä markkinoiden tilanne, terminimarkkinoiden tilanne on, puuttuuko sieltä esimerkiksi rahoitusta, käteistä, onko niillä liikkumavaraa. Me emme ole kiinnittäneet niihin tarpeeksi huomiota. Ja esimerkiksi viljamarkkinoilla voi olla hyvin erilaiset tarpeet kuin muilla. Ja tämän täytyisi olla perusta, josta lähdetään eteenpäin ja, ja mietitään sitten, miten mennään miten tätä voidaan laajentaa. Ja nyt nähtävästi minä olen käyttänyt oman puheaikani. Kiitos. Kiitoksia. Kiitän tästä puheenvuorosta koskien työryhmän päätelmiä. Seuraavana Martin Merrin Kopan puheenjohtaja, olkaa hyvä. Yes, thank, thank. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, paljon kiitoksia komissiolle ja kiitoksia komission jäsenille siitä, että te olette ryhtyneet aloitteeseen ja ottaneet tämän maatalousmarkkinoiden työryhmän kokoamisen tehtäväksenne. Haluaisin nyt aloittaa toteamalla, että olen hyvin tyytyväinen kaikkeen, mitä olen kuullut. Olen kuullut jo johtopäätöksistäni, sillä me nyt puhumme tässä jostakin, mikä koskettaa elintarvikkeita, reiluutta ja eurooppalaisia viljelijöitä. Ja luonnollisesti viljelijät ovat kaikkein tärkein lenkki äh, elintarvike ketjussamme. Ilman heitä meillä ei olisi mitään tuotantoa, ei mitään, mitä voitaisiin jalostaa tai millä käydä kauppaa, eikä mitään syötävää pöydällämme. Tarkoituksena on turvata eurooppalainen ruoantuotanto, elintarvikeketju. Elintarvikeen ketjun täytyy olla vakuuttavampi. Euroopassa sen täytyy luotettavasti palvella kuluttajia ja tarjota heille edullisempia tuotteita. Samaan aikaan kuitenkin monet viljelijät Euroopassa ovat yhä suuremman valtavan paineen alla elintarvikeketjussa ja he eivät saa kylliksi vastinetta tuotteistaan. Näin tapahtuu yhä kasvavassa määrin markkinoilla, kuten jo mainittua. Näemme hyvin selvästi, että eurooppalaiset viljelijät eivät saa tarjoamastaan lisäarvostaan elintarvikeketjussa reilua korvausta. Analyysi on osoittanut, että elintarvikeketjun lisäarvo on 31 prosentista vuonna 1995 laskenut ne vuoden 2005 24 prosenttiin, ja tämä on hyödyttänyt ennen kaikkea muita elintarvikeketjun toimijoita. Eurostatin luvut osoittavat, että viljelijöiden lisäarvo tulevaisuudessa olisi vain noin 21 prosenttia vuonna 2011 verrattuna lisäarvoon, joka oli noin 28 prosenttia elintarviketeollisuudessa ja 51 prosenttia elintarvikkeiden vähittäismyynnissä. Tämä jälleen kerran osoittaa sen, että se mitä viljelijä saa ja siitä hinnasta, jonka kuluttaja maksaa, on yhä pienempi ja pienempi osuus. Tämän lisäksi monet eurooppalaiset viljelijät ovat ostajien kanssa käydyssä neuvotteluissa yksin. Nämä ovat yhä suurempia ja tiivempiä elintarvikesektorilla 13 jäsenmaasta viisi suurinta jälleenmyyjää ylittää 60 prosenttia markkinaosuudesta komission tietojen mukaan. Tämä osoittaa, kuinka heikko neuvotteluasema viljelijöillä on. Tämä tarkoittaa sitä, että monille viljelijöille maksuajat ovat venyneet, kuten me kuulimme jo, ja me tarkastelemme nyt sopimuksia, viime hetken peruutuksia esiintyy, ja pyydetään viljelijöitä myöskin esimerkiksi markkinointikuluihin osallistumaan ja niin edespäin. Tässä vain haluaisin siis kuvata, mitä tapahtuu ähm, näiden yritysten osalta. Esimerkiksi voisimme sanoa, että kaikkein suurin vähittäismarkkinayritys Euroopassa on 7,5 kertaa suurempi kuin kaikkein suurin maitoalan osuuskunta toimia Eli suurin vähittäismyyntiyritys on 7,5 kertaa suurempi ja 11 kertaa suurempi kuin kaikkein suurin keskiportaan viljelijäyritys. Tämä tarkoittaa sitä, että yhdellä vähittäismyyjällä on suurempi liikevaihto kuin kymmenellä eh, viljelijöiden omistamalla osuuskunnalla, kymmenen suuremmalla. Tämä osoittaa vain sitä, kuinka heikko neuvotteluasema viljelijöillä on ja mihin suuntaan kehitys on kulkenut. Kopa ja Kogeka siksi toivottavat tämän raportin tervetulleeksi, kuten jo sanoin, ja me mielellämme tarkastelemme sitä, kuinka nämä suositukset voitaisiin muuttaa todelliseksi politiikaksi tulevien vuosien aikana. On myöskin hyvin tervetullutta tunnustaa se, että viljelijät ansaitsevat paremmin niissä maissa, joissa on hyvin paljon viljelijän välisiä osuuskuntia. Tässä olemme täysin samalla linjalla maatalousmarkkinoiden työryhmän kanssa koskien tuottajien ja viljelijöiden roolia he voivat olla kilpailukykyisempiä leikkaamalla kulujaan ja vahvistamalla neuvotteluasemaansa elintarvikeketjussa. Kun tarkastelemme olemassa olevaa osuuskuntarakennetta, meidän täytyy muokata kilpailu niin, että se paremmin tukisi näitä viljelijöitä, jotka tekevät osuuskuntien kanssa yhteistyötä. Ensinnäkin meidän täytyy parhaalla mahdollisella tavalla olemassa olevan yhteisen maatalouspolitiikan alla suosia viljelijöiden yhteistyötä ja osuuskuntatoimintaa. Noin 20 jäsenmaata on jo ottanut tai ottamassa kansallisia aloitteita käyttöön, joilla pyritään puuttumaan hyvän kauppatavan vastaisiin käytännöihin. Kopeko toivoisi, että yhteisen Euroopan unionin lainsäädännön kautta puututtaisiin näihin epäreiluisiin käytänteisiin erityisrakenteiden kautta. On erityisen tärkeää, että tuottajaorganisaatiot ja liitot ovat että niiden rooli on turvattu. Me emme saa joutua tilanteeseen, jossa viljelijä, joka on menestyksellä kasvattanut neuvotteluasemaansa elintarvikeketjussa, joutuukin maksamaan enemmän maksuja ja törmää pahempaan säädöstöviidakkoon ja byrokratiaan samaan aikaan. Sisämarkkinoiden toiminta on äärimmäisen tärkeää, jotta voisimme taata reilut toimintaympäristöt kaikille Euroopan unionin elintarvikeketjussa toimiville. On tärkeää ottaa käyttöön Euroopan unionin tason lainsäädäntöä, joka puuttuu epäreiluihin kauppakäytäntöihin. käytäntöihin Tätä tulee tukea myöskin vahvalla riippumattomalla toimeenpanolla, jotta voisimme uudelleen tasapainottaa äh, valtasuhteita elintarvikeketjussa ja tukea viljelijöitä. Tällainen kolmannen tahon toteuttama toimeenpano tulee tehdä niin, että se voi toteuttaa omia tutkimuksiaan ja että se voi myöskin antaa äh, sääntöjen rikkomistapauksissa sanktioita. Eurooppalaisissa ongelmissa me tarvitsemme eurooppalaisia ratkaisuja on myöskin muita aloja, joilla maatalousmarkkinoiden työryhmän suositukset olivat hyvin tärkeitä. Sanokaamme, että me hyvin vahvasti tuemme, Kopa ja Kogeka tukevat vahvasti sitä, että eh, sopimuksien käyttöjä vahvistetaan, niin ne tulisi olla pakollisia. Ja kuten aikaisemmin eh, todettua, me tuemme myöskin hintojen seurantaa ja meidän tulee keskustella näistä kysymyksistä. Kaiken kaikkien johtopäätöksenä voisin sanoa, että olen vakuuttunut siitä, että eurooppalaiset kuluttajat haluavat, että heidän tuotteensa tuottaa eurooppalainen viljelijä ja siksi häntä eurooppalaisia viljelijöitä tulee suojella. Kiitoksia. Dziękuję panie przewodniczący. Pan przewodniczący mówi w Kopy. Poproszę w tej chwili. Kiitoksia Kopan puheenjohtajalle. Sitten tohtori Plank, hän on Itävallan maatalous kamarin pääsihteeri viisi minuuttia. Siis Kiitos. Minä haluan myös kiittää komissiota tästä aloitteesta. Tämä on erittäin tärkeä erittäin tärkeä asia ja erittäin tärkeää, että me keskustelemme maanviljelijän roolista ja asemasta tuossa ketjussa. Ja olen erittäin iloinen siitä, että minä pienen maan edustajana voin tuoda tänne muutaman näkökulman lisää. Ehm, tämä sektori ehm, on nimenomaan ollut esimerkiksi hyvin keskittynyt liittyen esimerkiksi ehm, rehujen toimituksiin ja muuhun. Joten te voitte hyvin kuvitella, millä tavalla roolit jakautuvat, vaikka monet tekevätkin yhteistyötä. Mutta hyvin selkeästi on nähtävissä näissä työryhmän ehdotuksissa tiettyjä ratkaisevia asioita, jotka, joita on kuitenkin vietävä eteenpäin ja ne on täytäntöön pantava. Esimerkiksi maanviljelijöiden kilpailukyvyn parantaminen, se täytyy koko ajan pitää esillä. Ja kun arvioidaan markkinoita, elintarvikekauppaa, eh, niin kauppa ei ole reilua joka paikassa. Usein me puhumme hyvin paljon siitä, mikä on elintarvikemarkkinoiden asema ja mikä on eh, maanviljelijöiden asema ja eh, ihmistä ovat kohdanneet rajansa hyvin nopeasti. Me tarvitsemme, kuten täällä on jo sanottu, hyvin selkeät äh, määritelmät tuottajille ja tuottajajärjestöille ja myös mahdollisuudet toimia ilman, että ne ovat koko ajan konfliktissa äh, kilpailusääntöjen kanssa. Niin, että toimintaedellytykset olisivat oikeudenmukaiset ja samanlaiset. Me tarvitsemme sopimuksille, me tarvitsemme hyvin selkeitä sopimuksia ja sen vuoksi me tarvitsemme meidän mielestämme hyvin paljon vahvempaa organisaatio, organisoitumistasoa niin, että maanviljelijä pääsisi tuolta hampurilaisen välistä eteenpäin. Tämä tulee olemaan välttämätöntä sekä Euroopan tasolla että kansallisella tasolla. Sitten hieman vielä näistä epäoikeudenmukaisista kauppakäytänteistä. Niitä tapahtuu joka paikassa, mutta erityisesti maaseudulla. Ja siellä kärsitään siitä, että, että niistä ei puhuta. Sen vuoksi tarvitsemme uutta kulttuuria ja niistä tulee puhua ihan avoimesti. Ja muut alueet, ilmastonmuutos, siitä puhuttiin jo, mutta myös tuotannon kestävyys on yhden asia, jossa tarvitaan hyvin paljon uusia toimenpiteitä, joita päästäisiin eteenpäin. Ja me näemme, että perinteiset välineet, niitä täytyy kehittää hyvin määrätietoisesti, koska ei kysymys ole ainoastaan riskinhallintavälineistä, vaan samanaikaisesti täytyy huomioida monet eri yhtäläiset tapahtumat ja esimerkiksi nämä vakuutukset. Me olemme hyvin selkeästi sitä mieltä, että me tarvitsemme myös perinteisiä äh, riskinhallintamenetelmiä markkinoiden kehitysten mukaan. Ja kun katson, tai, tai kun esimerkiksi katson, mitä eh, energiapääosaston eh, pääjohtaja eh, puhui, se näyttää siltä, että tässä ollaan menossa taaksepäin esimerkiksi bioenergiamarkkinoiden kohdalla. Ja tämähän tulee vaikuttamaan hyvin paljon maataloussektoriin. Ja se, että näitä, tässä nämä markkinat heikkenevät. Ja tämä on erittäin suuri haaste, joka meillä on, nimittäin kestävyys, ilmastopolitiikka, ympäristöpolitiikka. Se voidaan, kaikki nämä asiat voidaan ratkaista vain ja ainoastaan, jos maanviljelijät otetaan tähän mukaan. Sitten vielä kolmas asia. Meidän täytyy olla varuillamme siitä, että monet säännöt, joita jotka, jos ajatellaan ihan oikean suuntaisesti, joita esitetään, niin ne voivat aiheuttaa suuria ongelmia nimenomaan pienille tuottajille, alueellisille tuottajille ja, ja, ja nämä tuntevat tulevansa liian kuormitetuiksi näillä säännöillä. Eli tällaista perheyritykset maataloussektorilla, mutta myös muulla sektorilla, ne ovat joutuneet eh, hyvin raskaan taakka, taakan alaiseksi. Eli kun tehdään liikaa päätöksiä tai säädöksiä, niin se iskee kaikkein eniten pk-yrityksiin. Globaalit eh, markkinat, eh, globaalit säännöt, alueelliset markkinat, alueelliset säännöt. Tätä ei tulisi ohittaa. Kiitos. Suuret kiitokset Seuraavana tohtori Raymond, Yhdistyneen kuningaskunnan viljelijäliiton edustaja. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä komission johtaja. Herra Giesen, hyvät ja parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, oikein hyvän iltapäivää. Haluaisin kiittää teitä kaikkia tästä mahdollisuudesta puhua lyhyesti täällä tänään. Haluaisin myös kiittää teitä, hyvä komissaari, äh, siitä, että perustitte tämän äh, työryhmän ja kiitän myös työryhmän äh, raportin näytämisestä. Olen ollut viljelijöiden edustajana tuossa korkean tason työryhmässä, joka koski elintarviketoimitusketjun parempaa käy toimimista ja edustamme todella kansallisella viljelijäliitossa 55 000 jäsentä. Ja nä, tässä roolissa olen oikein tyytyväinen maatalousmarkkina työryhmän raportista ja sen suosituksesta. Haluaisinkin kiittää tässä oikealla puolella edustajia. Tämän asiakirjan pitäisi toimia vahvana vetoomuksena politiikan tekijöille niin, että saataisiin aikaan tiukkoja aloitteita ja puututtaisiin ongelmiin, joita selkeästi viljelijöillä on toimitusketjussa. Tänään haluaisin korostaa erityisesti yhtä aluetta. Uskon, että sen osalta me voimme kaikki ryhtyä välittömästi toimiin niin, että saadaan todella selkeä muutos aikaan. Haluaisin tänään keskittyä tärkeään asiaan, joka koskee markkinoiden avoimuutta. On erittäin myönteistä, että työryhmä on tunnustanut kopanjan NFUn pyynnöt koskien pakollista hintojen raportointia niin, että lisättäisiin avoimuutta koko toimitusketjussa. NFUn on usein puhunut Kopan kanssa tästä pimeästä kuilusta, johon, koskien markkinadataa, joka, joka katoaa tuonne jalostajan, ja jalostajan päähän. Ja se vähentää luottamusta, yhteistyötä ja riskihallintavälineiden kehittämistä. Paljon puhutaan siitä, että saataisiin aikaan markkinoiden suuntautunut lähestymistapa riskihallintaan, mutta jotta se onnistuisi, meidän on saatava aikaan kunnollinen perusta ja oikeat toimintaolosuhteet teollisuudelle. Tästä syystä pakollinen, pakollista hintaraportointia tarvitaan. Sen on pakko olla pakollista, koska ei ole mitään vapaaehtoisia toimia, joilla voidaan taata tietojen luotettavuus, oike- oikeellisuus ja oikea ajoitus, niin että saataisiin, äh, voitaisiin hyödyntää näitä tietoja markkinajohtoisten riskihallinnan ratkaisujen kehittämiseksi. Työryhmä on aivan oikeassa, kun se korostaa, kuinka epätasapainoinen painossa ovat tällä hetkellä tuottajahinnat ja muut hinnat, eh, niin kuin Merilki tässä puhui, eh, kun otetaan huomioon myös hyvin pirstautuneet eh, viljelijäsektorit ja hyvin keskittyneet jalostaja- ja, ja, ja jakelijapuolet, niin tässähän tulee valtava valta, epätasapaino ja epäluottamus on vain lisääntynyt pakollinen hintaraportointi antaa mahdollisuuden käyttää markkinatietoja luottamuksen parantamiseksi ja vahvien siteiden kehittämiseksi viljelijöiden välillä ja koko toimintaketjussa. Tässä mielessä pakollisten hintaraportoinnin avulla todella voidaan edistää monia muita suosituksia, joita te, työryhmä on e-, ehdittanut, kuten riskienhallintavälineet, käteisellä hoidetut futurimarkkinat, tuomitusketju, yhteistyö, työ, tuottajayhteistyö tai paremmat mahdollisuudet hyötyä rahoitusvälineistä. Meillä on vahvoja esimerkkejä, joita työryhmä mainitsee, Yhdysvallat, Ranska ja Espanja ja näiden maiden järjestelmä, raportointijärjestelmä, jotka ovat tehostaneet toimintaa ja ainakin parantaneet luottamusta koko ketjun aikana, niin kuin herra Giisen tänä iltapäivänä korosti. Olen erittäin tyytyväinen markkinaseurantakeskusten perustamisesta. Sieltä, on, sieltä saadaan hyödyllistä markkinadataa, mutta tietoja olisi saatava nopeammin niin jo olemassa olevilta liha- ja maitoseurantakeskuksilta. Tieto on toki hyödyllistä politiikan tekijöille ja tutkimukselle, mutta sillä ei ole, siitä ei ole juurikaan hyötyä viljelijöille ja laajemmin toimitusketjulle riskienhallinta ajatellen. Raportoinnissa on viiveitä ja tietoja yhdistetään, standardidointia puuttuu datan keruussa. Tämä merkitsee, että raportoidut hinnat ovat usein vanhentuneita, eivätkä ne heijastele todellisia paikallisia teollisuuden dynamiikkaa, dynamiikkoja tai liikennetoiminnan tarpeita Työryhmä aivan oikein toteaa, että teknologisia ratkaisuja on olemassa ja niiden avulla voitaisiin saada eh, markkinatiedot eh, ajoissa ja kustannustehokkaasti käyttöön. Pyrimme siihen, että toimintaketju olisi hyvin dynaaminen ja voitaisiin hallinnoida markkinariskejä ja vastata kuluttajasuuntauksiin nopeasti mutta meidän on muistettava, että yhteistyö edellyttää luottamusta ja luottamus tulee avoimuudesta. Pakollinen hinta raportointi on välitön askel, jonka avulla tähän suuntaan voidaan päästä ja edistää paremmin parempaa, parempaa markkinatoimintaa ja parempaa elintarviketeollisuutta. Kiitoksia. Kiitoksia sitten eh, herra Pennings, olkaa hyvä. Thank you very much. Paljon kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Haluaisin onnitella maatalousmarkkinoiden työryhmää tästä raportista. Tänään minä tulen keskittymään vain kahteen kappaleeseen riskien hallintaan ja futureihin. Ja esitykseni rakentuu niin, että teen lainauksia tästä raportista ja sitten laajennan niitä. Riskienhallinnassa on äärimmäisen tärkeää itse asiassa se, että riskien hallinta käsittelee pääoman hintaa. Euroopan unionin viljelijöille pääoman hinta on äärimmäisen tärkeä kysymys ja se on erittäin korkea Euroopan unionissa. Ainut tapa puuttua asiaan on pääoma, hinta, riskinhallinta. Jos pääoma on erittäin kallista, viljelijät eivät voi innovoida. Siksi käsittelen tässä pääoman hintaa. Äh, riskinhallinta puuttuu nettokassavirran volatiliteettiin. Tämä on ajava voima tämän ongelman ratkaisussa. Raportti tunnistaa, että on paljon eroja riskiihin suhtautumisessa. Haluaisin myöskin korostaa sitä, että suuria eroja esiintyy myöskin asenteissa koskien riskejä ja käsityksessä siitä, mitä riskit ovat viljelijöiden keskuudessa. Minun käsitykseni mukaan toiminnan pitäisi keskittyä viljelmän tasolle. Viljelijän täytyy riskiprofiili asettaa yhteen todellisen riskin kanssa. Kun tarkastelemme futurimarkkinoita, en nyt halua puhua hedgingistä eli suojakeinoista kovinkaan paljon, vaan seikasta, johon aikaisemmat puhujat viittasivat, nimittäin tiedonlaatuun. Tiedonlaatu on erittäin tärkeää. Tiedonlaadulla tarkoitan että perustuvatko hinnat todellakin transaktioihin. Monet hinnat, joita käytetään täällä Brysselissä, eivät perustu transaktioihin. Toinen seikka, johon herra Raymond viittasi jo, on ähm, latenssius, ähm, aikataulu, futuuri, markkinat äh, perustuvat todellisille transaktioille ja ne ovat hyvin reaaliaikaisia. Tätä minä nimenomaan tarkoitan se viljelijät tarvitsevat. Tämä takaa myöskin tasapuoliset toimintaolosuhteet kaikille, jos kaikki voivat tarkastella näitä todellisia hintoja. Tämä auttaa myöskin viljelijöitä arvioimaan sopimussuhteitaan. Sopimusten solmimisessa on hyvin paljon tekemistä. Ja jos minä viljelijänä haluan arvioida sopimuksen kohtuullisuutta, tarvitsen tietoa. Viljelijät aina tarvitsevat siksi futurimarkkinoita. Vaikka futurimarkkinoilla ei itse toimittaisi, on erittäin suureksi avuksi tarkastella näitä hintoja ja oppia niitä lukemaan. Tässä on kaksi tekijää, jotka mielestäni ovat äh, kriittisen tärkeitä, kun me puhumme suojatoimista. Kyseessä Äh, on politiikan laadinta. Äh, eli äh, suojatoimien tehokkuus ja suojatoimisuhde. Tämä liittyy futuurisopimuksiin, sillä futuureissa on myöskin riskielementti mukana ja meidän täytyy tämä riski voida mitata ja arvioida futuurisopimusten yhteydessä, että voisimme hallinnoida riskejä. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy sopiva suojautumiskeino taso voida valita. Nämä ovat avainkysymyksiä, jotka viljelijöiden täytyy ymmärtää. Jos politiikan tekijät ja viljelijät näin pystyvät tekemään, olen vakuuttunut siitä, että viljelijät voivat olla taloudellisesti kestävämmällä pohjalla. We focus often on... Usein me keskitymme hintojen tasoon. Ymmärrän tämän, mutta vielä tärkeämpää olisi keskittyä volatiliteettiin, hintojen vaihteluun. Sillä, kuten olen osoittanut aivan ensimmäisessä tiessä, volatiliteetti ja sen hallinta vetää pääomahintoja alemmas ja näin helpottaa viljelijöiden tilannetta ja auttaa heitä innovoimaan. Ei ole epäilystäkään siitä, että ratkaiseva tekijä menestyksellisessä viljelyssä on riskien hallinta. Tässä haluaisin viitata hyvin hiljattain myös tutkimukseen. Seurasimme viljelimiä kymmenen vuoden ajan ja me listasimme ne niiden tuottavuuden mukaan. Hyvin mielenkiintoista oli se, että me löysimme segmentin viljelijöitä, jotka aivan olivat tuottavampia kuin muut. Tämä ei mitenkään liittynyt kuitenkaan viljelmän kokoon, vaan se liittyy täysin riskinhallintakykyyn viljelmällä. Tämä on hyvin mielenkiintoista. Kyseessä on siis riskienhallintasuunnitelman toteuttamiskyky. Se oli ratkaiseva tekijä siinä, oliko viljelijä johdonmukaisesti muita viljelijöitä tuottavampi. Mitä meidän sitten tulee tehdä? Tarvitsemme tiekartan ja uskoakseni maatalousmarkkinoiden työryhmä on tehnyt hienoa työtä. Se on tunnistanut haasteita ja nyt meidän tulisi ryhtyä työhön. Mielenkiintoista on seuraava. Työryhmä usein viittaa Yhdysvaltoihin, mutta tieto riskinhallinnasta ja futureista on täällä Euroopassa. Amerikkalaiset tulevat Eurooppaan saadakseen tietoa asiasta. Yhdysvalloissa sitä vastoin pärjätä meitä paremmin tämän tiedon käytössä ja tiedon suorassa toimeenpanossa viljelmien tasolla. On hyvin mielenkiintoista, että me itse asiassa tarvitsemme uutta infrastruktuuria. Aikaisempi puhuja viittasikin tähän markkinoiden seurantaan ja hintaraportointiin. Heti kun tämä saadaan toimeenpantua, uskoakseni me olemme erittäin hyvissä asemissa eurooppalaisten viljelmien elinkelpoisuuden tukemisessa Euroopassa ja Euroopan unionissa. Kiitoksia. Suuret kiitokset. Nyt koordinaattorit saavat puheenvuoron kaksi minuuttia kullekin. Kiitos äh, puheenjohtaja. Haluan toivottaa kaikille täällä salissa. Hyvää uutta vuotta, hyvää terveyttä ja rauhanomaista vuotta 2017. Annan kuitenkin puheenvuoron heti kollegalleni, koska hän joutuu lähtemään täältä ihan juuri. Merci Albert. Kiitos Albert. Puheenjohtaja, hyvä komission jäsen, hyvät työryhmän jäsenet, hyvät kollegat. Haluaisin kiittää kollegaani Albert Tessiä puheenvuorosta, koska minulla on täällä kiirehdittävä toiseen kokoukseen. Maatalouden kriisi, tämän komission työ ja tämän työryhmän työ, Ragissin on kokoonpanoisen ja lähestymistavan tapansa ansiosta sanotaan huomattava, huomattavaa työtä. Te todella keskityitte tähän voimalähteeseen tuotantoketjussa – ja olen sitä mieltä, että, päätös, että päätelmämme, päätelmämme ovat hyvin asiallisia ja oikean osuvia. Ne ovat samalla linjalla agrivalikunnan mietintöjen kanssa ja maatalousneuvoston päätelmien kanssa myöskin. Komission virkamiehen sanojen mukaan kyseessä on henkilö, joka on paljon tehnyt työtä tässä asiassa. Hän varmasti tietää, kenestä puhun. Todella nyt palat osuvat paikoilleen, onkin pyrittävä nopeasti tasapainottamaan, tasapainottamaan tuotantoketjua ja, ja, ja myös toimimaan niin, että toimien liittyvät riskit voidaan hallita. On hyvä, että parlamentti on tuonut tämän keskustelun esille. Kyseessä on kilpailu, oikeus yhtäältä ja toisaalta on tehtävä kunnianhimoisia ehdotuksia kaikille toimille Maatalouden kilpailuoikeutta on yksinkertaistettava ja selkeytettävä, joten luotan kyllä, että voin tehdä teidän kanssanne tulevina viikkoina yhteistyötä, hyvä komission jäsen komission jäsen Vestager 28. helmikuuta tulee rinnallani tänne esiintymään, niin silloin voimme varmasti palata aiheeseen. Euroopan parlamentissa pitäisi rohkeasti viedä eteenpäin keskustelua koskien tuotantoketjun avoimuutta ja epäreilyä kauppatapoja. Lisäarvoa on jaettava tasaisesti pitkin ketjua eikä vääristyneellä tavalla. Yleisesti ottaen vaikuttaa siltä, että päätelmänne on johdettava työtämme eh, sekä omnibustyössä että myös kun valmistelemme seuraavaa yhteisen maatalouspolitiikan uudistusta. Olen vakuuttunut siitä, että maataloutta on teo tuettava, on saatu vaikka avoimempaa hallinnointia ja tasapainoa ketjun, vaikka kuluttajat kärsisivät eh, pelkästään joka viides ja seitsemäs vuosi äh, uudelleen neuvoteltavat tuet eivät, eivät riitä. Tämä ei maksa Euroopan budjettille yhtikäs mitään. Tämä vaikuttaa hyvältä asialta tässä vaiheessa ja se vaiku- saattaa vaikuttaa vahvasti tämän alan äh, sietokykyyn. Sitten edustaja Aguilera. Kiitoksia puheenjohtaja. Oikein hyvää uutta vuotta kaikille. Nuestro coordinadora Paolo, que no ha podido llegar. Pahoittelen niin koordinaattori Paolon puolesta, hän ei päässyt tänne ajoissa paikalle. Aivan ensiksi haluaisin kiittää teitä tästä työstä. Nämä tulokset ovat äärimmäisen kiinnostavia. Aivan kuten Don Tänkin jo sanoi, täällä on aika paljon yhteneväisyyksiä tämän valiokunnan töiden kanssa. Vaikuttaa siltä, että olemme yhtä mieltä. Herra Giesinkin tästä puhui. Vapaaehtoiset toimet ovat toki myönteisiä, mutta ne eivät riitä, vaan on tehtävä päätöksiä koskien epäreilyä käytäntöjä. Ja tässä ei vapaaehtoiset toimet riitä. On vahvistettava tätä viljelijöiden neuvotteluasemaa. Sen eteen on nyt tehtävä työtä. Sen ryhmän puolesta annamme tukemme sille, että on vahvistettava tuota roolia ja tasapainotettava ketjua. Tähän mennessä on, meillä on ollut kiinnostavia kansallisia ehdotuksia myös Espanjassa, mutta sillä ei loppujen lopuksi päästä lopullisiin tavoitteisiin, koska elämme sisämarkkinoilla. Yhden hallituksen myönteiset pyrkimykset eivät johda hyvin lopputuloksiin ja loppujen lopuksi joudumme kärsimään maitokriisistä aivan yhtä paljon kuin muuallakin todellakin on tehtävän päätöksiä Euroopan tasolla. Uskon, että nämä päätelmät ovat todella hyvin kiinnostavia. Ne tuovat myös oikeudellista selkeyttä kilpailuoikeuteen. Siellä on paljon epäselvyyksiä, niitä on selvennettävä. Tässäkin työssä olemme mukana. Sitten on pelastettava osuuskuntien tehtävä osuuskunnat oikeudellisena äh, tahona on hyvin tehokas toimintatapa viljelijöille ja hyvin tärkeä taho. Yksi konkreettinen kysymys herra Gissenille. Mitä te uskotte, mikä rooli mm, näiden mm, alojen välisillä järjestöillä Euroopan tasolla voisi olla. Tässä siis siihen ei ole viitattu. Alueellista ja kansallista sääntelyä on, mutta ehkä olisi hyvä saada aikaan Euroopan laajuista sääntelyä todella näitä toimi- eri alojen välisten järjestöjen toimintaa varten. Dziękuję, pan poseł Haitoma Alde. Ja. Kiitoksia sitten Aldessa hoitamaan. Kiitos puheenjohtaja. Äh, kiitokset äh, esityksestä ja kiitokset tästä raportista. Mielestäni se on hyvin konkreettinen, voimakas ja selkeä. Ja meille äh, politiikan laatioina on erittäin tärkeää lukea se ja tietää, mistä on kysymys. Kaksi asiaa, jotka ovat minulle tärkeitä, nimittäin kilpailulainsäädäntö vuodesta 2013 uudessa maatalouspolitiikassa on enemmän mahdollisuuksia maanviljelijöiden kesken tehdä yhteistyötä myös tuottajajärjestöjen kanssa. Mutta markkinat eivät toimi samalla tavalla kaikille, koska esimerkiksi tuottajat, järjestöt voivat toimia eri tavalla kuin maanviljelijät, ja, koska heillä ei ole esimerkiksi lakimiehiä ja muita, eli he eivät tiedä, mitä kaikkea he voivat tehdä. Eli sen vuoksi on erittäin tärkeää, että säännöt ovat selkeät. Kysymykseni on, kun on kysymys kilpailulainsäädännöstä, mitä te suosittelisitte Euroopan parlamentille? Mihinkä asioihin meidän tulisi keskittyä? Mihinkä asioihin meidän tulisi puuttua? Ja mikä on tilanne DG Agrin ja DG Kilpailun välillä? Ja millä tavalla voisimme saada aikaan konkreettisia ratkaisuja? Toinen riski, instrumentit, hallintavälineet, minusta on erittäin tärkeää, että että yhteinen maatalouspolitiikka huomioi globalisaation ja että maanviljelijöillä äh, on mahdollisuus elättää itse itsensä ja päättää omista asioistansa. Ja siihen tarvitaan tiettyjä välineitä. Me tarvitsemme instrumentit, joilla voimme kattaa riskejä, jotka liittyvät säähän tai katastrofeihin. Alankomaissa tästä on tiettyjä esimerkkejä, mutta ikävä kyllä maanviljelijöiden osallistumisaste on todella matala. Mutta sama koskee myös jäsenvaltiota. On kymmenen jäsenvaltiota, jotka käyttävät toista pilaria ja äh, vakuutusvälineeseen. Ja kolme jäsenvaltiota, jotka pyrkivät siihen äh, tulovakauteen. Eli millä tavalla me voisimme äh, huolehtia siitä, että näitä välineitä käytettäisiin enemmän? Pitäisikö se esimerkiksi velvoittaa tässä toisessa pilarissa? Vai pitäisikö tätä säädellä enemmän kansallisesti vai nimenomaan Euroopan tasolla? Ja sitten vielä lopuksi, mitä me voimme ottaa oppia USAsta? Kuulin herra Penningin tässä juuri sanovan, että Euroopan unionilla on paljon tietoa, mutta sitä ei käytetä. Onko tämä asia, johon voisimme puuttua? Thank you, Chairman. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Ei ole mitään todisteita mielestäni lainkaan siitä, että nyt voitaisiin sanoa tai uskoa, että vuonna 2017 markkinoilla on vähemmän volatiliteettia viljelijöille kuin aikaisempina vuosina. Itse asiassa kaikki merkit viittaavat siihen, että viljelijät kohtaavat suurempaa hinta vaihtelua ja suurempia hintashokkeja. Voimme tässä pohtia Brexitin vaikutuksia ja kaikkia muita seikkoja, poliittisia kehityskulkuja, jotka ovat todennäköisiä tulevien 12 kuukauden aikana. Muutoksia siis on tulossa ja shokkeja on tulossa hintojen suhteen koskien elintarvikkeiden hintoja. Kysymys tässä on se, kuka nämä shokit tulee kärsimään, kuka ne kantaa. Kaikki aikaisemmat kriisit osoittavat siihen suuntaan, että Oletetaan, että viljelijät kantavat näiden shokkien vaikutukset täysin, ellemme me, ja tässä sanon me kaikkein yleisimmässä mielessä hallitukset, komissio, me täällä parlamentissa, ellemme me yhdessä nouse sanomaan, että elintarvikeketjussa on melkoisen paljon toimijoita sillä matkalla, jonka ruoka käy pellolta lautasille. Meidän täytyy taata, että eivät vain tulot jakaudu reilusti, vaan että myös kun menetyksiä, tappioita koituu, nekin jakautuvat reilusti. Minä kuulen viljelijäorganisaatioilta, maito, mm, alan organisaatioilta, lihalan organisaatioilta ja muilta, että kun jossakin tapauksessa 50 prosentilla heidän tuotteenhintansa on laskenut, niin minä en kuitenkaan näe supermarketissa mitään 50 prosentin hinnan laskua meidän täytyy saada jalostajat ja vähittäismyyjät kantamaan näitä riskejä ennemmin kuin viljelijät, jotka ovat monessa tapauksessa hyvin vaikeassa tilanteessa. Eli unohtakaa vapaaehtoiset jalostajien ja vähittäismyyjien vastuut. Meidän täytyy vahvimmalla mahdollisella tavalla toimia niin, että he eivät voi myydä maataloustuotteita tuottajahintaa tai tuotantohintaa alhaisemmalla tasolla. Kiitoksia. Ja, auch von meiner Seite erstmal. Niin, eh, myös minä toivotan kaikille hyvää uutta vuotta. Me käynnistämme samalla keskustelulla kuin mikä meillä käytiin jo viime vuonna ja samalla ratkaisulla, mitä on ehdotettu jo tässä eh, useita vuosia. Eli missä ovat konkreettiset toimet? Missä eh, kilpailukykyasiantuntijat ovat, jotka voivat sanoa, että tämä toim on mahdollista ja tämä ei? Eli tuntuu siltä, että me olemme keskenämme hyvin samaa mieltä, mutta eteenpäin ei päästä lainkaan. Herra Giisen ei voida puhua vain äh, hinnoista, vaan myös määristä. Varsinkin maitokriisi opetti meille, että jos äh, ei huomioida sitä, että tuotanto on liian suurta, niin silloin te voitte tarkkailla näitä hintoja niin paljon kuin te haluatte, mutta mitä ei tapahdu. Markkinat täytyy saada tasapainoon. Ja tämä maito öö, kriisi on osoittanut eh, se, että kun markkinat ovat tasapainossa, niin hinnatkin nousevat. Eli täytyy huomioida eh, määrät myös kysyntään, koska maanviljelijä on eh, aina siellä loppupäässä ja hän ei tähän pysty. No tämä oikeusasiamies, tai tällainen asiamies, oikeusasiamies, maatalouden oikeusasiamies voisi olla ihan hyvin, hyvä asia, mutta, mutta teidän rat ratkaisun siitä, että maanviljelijöiden pitäisi lähteä terminimarkkinoille ja pörsseihin. No, ehkäpä muutama spekulantti siellä voi ollakin, ja se voisi olla ihan mielenkiintoista. Mutta kuitenkin on kysymys tuotteista, jotka helposti pilaantuvat. No, terminimarkkinoilla voidaan mennä viljan kanssa, mutta ei tällaisten tuoretavaroiden kanssa. Tämä ei tule tuomaan ratkaisua ainakaan monille maan viljelysektoreille. Se, että vahvistetaan tuottajan asemaa, se on ihan hyvä, mutta esimerkiksi Saksassa osuuskunnat maksoivat kaikkein huonompia hintoja kriisin aikana. Joten sen vuoksi maanviljelijöiden pitäisi saada näissä osuuskunnissa se valta käsiinsä. Ja millä tavalla me tässä toimimme on se, että meidän pitäisi löytää yksi sektori, joka voisi toimia esimerkkinä, kuten esimerkiksi maidon kohdalla on nyt toimittu ja nyt hinnat on saatu nousemaan. Ja tämä on mielestäni se suunta, jonka keskustelua pitää viedä. Dziękuję. Pan poseł Agiu. Kiitoksia sitten edustaja Anju. Discussing uh, this agricultural market. Kiitoksia puheenjohtaja, kun olemme tässä keskustelemassa tästä työryhmän kertomuksesta, niin uh, täällä on muutamia alueita, joissa Euroopan unionin ei pitäisi toimia. EUlla ei ole valtuuksia kauppalain osalta. Täällä on joitakin suosituksia, jotka pitäisi näin aktivoida, mutta ei EUlla ole näitä valtuuksia – ja kun puhutaan näistä va- va- veroista ja verohelpotuksista ja muista, nämäkin ovat jäsenvaltion valtuuksia, ei, eivät ne tänne, tänne kuulu millään lailla. Sitten täällä on hintaraportoinnista puhetta. Aika paljon on tässä tehty. Kyllä tiedetään paljonko saadaan vehnästä, sukerijuurikkaasta, monista ja Muin kyllä toimittajat kaivanavat nämä tiedot esiin ja loppujen lopuksi kyllä kaikki tietävät hinnat eri supermarketeissakin. Haluaisin vähän lisää esimerkkejä siitä, mitä tässä oikeastaan halutaan saada koska tämä sitä, mitä eh, supermarketit maksavat aika paljon raportointia käsittääkseni kyllä tehdään. Sitten täällä mainittiin eh, nämä hankintojen, hankinnat, hankintapäätökset ja muut. Meillä on yhdistymissä kuningaskunnassa hyvä järjestelmä ja olisi surkea, jos menisi nurin EUn toiminnan takia. En haluaisi mitään muutoksia siihen. Sitten futuri mainittiin. Olin yllättynyt siitä, että Hausling ei ollut niin paljon tätä vastaan kuin hän oli aikaisemmin. Sitten on näitä vapaaehtoisia asioita, jotka toimivat hyvin. Olen pettynyt siihen, että ihmiset, että EU puuttuu tähän. hän eivät oikeastaan toimi ilman spekulointia. Ei mitään ylispekulointia tarvita, mutta jonkun verran kyllä tarvitaan. Sitten jos halutaan välttää hintojen volatiliteetti, niin sitten meillä on tämä vertikaali integrointi. On mahdollista myös nämä rehu hinnat voidaan sitoa sopimuksiin. Itsekin olen tehnyt näin, mikäli rehun hinta nousee, niin tuotteiden hintakin hintakin nousee. Niin, niin, nyt puheenjohtaja haluaa, että keskeytän pahoitani. président. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Aivan aluksi haluaisin iloita tietystä asioista tässä johtopäätöksessä se antaa enemmän joustoa jäsenmaille ja samalla tavalla tietyt ehdotukset pyrkivät puuttumaan epäreiluun kauppatoimintaan. Näitä tulee rohkaista ja haluaisin myöskin korostaa herra Sarmelin seuraavaa viittausta. Markkinoiden vapauttaminen voi olla hyödyllistä vain, jos vapaa kilpailu tapahtuu samalla markkinatasolla toimivien maiden välillä. Tämä on mielestäni erittäin perustavanlaatuinen periaate, koska te ei se soveltaa Euroopan unionissa ja myöskin epäreilu kilpailu, joka tulee kolmansista maista, joita komissio sallii tai ei salli. Esimerkiksi eurooppalaisen markkinan avaaminen tunisialaiselle oliviöljylle. Komissiohan tuki tätä ja tämä aivan luonnollisesti eurooppalaista oliviöljysektoria haavoitti pahasti. Ja muutkin sellaiset markkinoiden avautumiset jotka eivät kunnioita eurooppalaisia periaatteita. Kysymykseni onkin seuraava. Aiotteko te nämä kolmansia maita suosivat toimet päättää ja niiden sijaan suojella Euroopan unionin toimijoita? Ja sitten kuten herra Sarmin sanoi, Euroopan unionin elintarvike riippumattomuus, sehän on YMPn ensimmäinen kulmakivi, mutta kuitenkin tässä yhteydessä puhuttiin YMPstä, jonka vuonna 2020 jälkeen pitäisi sitoutua eh, Euroopan ulkopuolisen avun hankkeisiin, kuten esimerkiksi maahanmuuttovirtoihin. Oletteko tästä mieltä, että YMPn ja viljelijöiden rooli todellakin on jotakin tällaista? Onko YMP tulevaisuudessa jotakin, mikä liittyy esimerkiksi maahanmuuttoon? Ja sitten vielä viimeinen sanan liittyen markkinoihin. Eh, markkinathan ovat täysin hallittavissa, kuten todettua. Kiitoksia. Dziękuję. Proszę Państwa, w tej chwili... Kiitoksia. Tässä vaiheessa haluaisin pyytää työryhmän puheenjohtajaa ja komission jäsentä vastaamaan täällä esitettyihin kysymyksiin. Näin ehkä tarvitaan niin paljon puheenvuoroja myöskään muilta kollegoilta. Haluaisinkin pyytää, että komission jäsen ensin ja tämän jälkeen tohtori Gissen voisi käyttää puheenvuoron, tai en tiedä missä järjestyksessä haluatte puheenvuoron käyttää. Komission jäsen, olkaa hyvä. Um, I thank everybody for the constructive, uh... Haluaisin kiittää kaikkia rakentavista huomioista. Haluaisin nyt kääntyä eri, eri järjestöjen edustajien puoleen. Kopan puheenjohtaja kuluttajan luvut kertovat hyvin tästä ongelmastamme ja syystä, miksi työryhmä ylipäänsä perustettiin. Pyrimme todella saamaan käsityksen siitä, mikä viljelijöiden asema elintarvikeketjussa on. Todella tärkeää, että voidaan vähentää transaktiokustannuksia viljelijöiden ja muiden tuottajien välillä teemme kaikkemme, jotta voidaan edistää tuottajajärjestöjen roolia. Korostamme markkinoiden avoimuutta ja tuottajajärjestöjen asemaa suosituksissamme, joten varmastikin pyr- tarkastelemme myös näitä kilpailukysymyksiä, niin kuin Tan mainitsi. Mut 28. helmikuuta palaan tänne komission jäsen Vestagerin kanssa. Hän vastaa kilpailusta ja sitten voimme keskustella näistä asioista lisää. Kaikki puhujat puhuvat usein samoista asioista, joten en ehkä vastaa tietyille jäsenille, vaan voisin todella vastata tähän, korost- tähän pakollisen hintaraportointiin ja pakollisiin toimiin, datan standardointiin, datan laatuun, pääoman kustannuksen. Monet, Monet teistä tietävät, että sitä on kyllä työssämme korostettu. Emme ole väisiä tähän tilanteeseen ja sen valtioihin. EIP ei ole tehnyt tarpeeksi kehittääkseen sellaisia rahoitusvälineitä, jotka auttaisivat viljelijöitä. Nyt tilanne on paranemassa. Pikkuhiljaa olen oikein iloinen siitä, mutta paljon pidemmälle pitäisi päästä. Professori Penningen esityksessä käsiteltiin pääomakustannuksia ja hintojen volatiliteettia. Yhdysvalloissa käytetään tietoja paremmin kuin täällä. Varmastikin paneudun vielä tarkemmin näihin asioihin aikanaan sitten koordinaattorin kommentteihin. Kaikki varmastikin hyväksyvät sen, että toimintaa tarvitaan voimme sitä harkita, mutta tietenkin olemme yhteistyössä kilpailu- ja grow-pääosastojen kanssa. Meidän ei pidä käsitellä maataloutta erikseen, vaan tarvitaan ehdotus, jossa, johon muutkin voivat olla tyytyväisiä. Anju tietenkin on täällä monessa asiassa vähän vastallainen kiiskenne, mutta sitten tämä nyt niin tietenkin hyväksyn. Nämä hintashokit, no emme voi varmasti tulevaisuutta ennustaa, mutta kyllä tilanne on parantunut niillä alueilla, joissa oli vaikeuksia pari vuotta sitten maidon ja ihan osalta. Kuten tiedätte omasta vaalipiiristä, ne, ne, teillä on alueita, jotka ovat EUn ulkopuolella. Brexit tulee varmasti vaikuttamaan näihin. Meidän on val, valmi, valvottava tilannetta ja katsottava, tarvitaanko EUn toimintaa. Nämä raportissa mainitut suositukset vaikuttavat saavan tukea ja mitään ne lisäsuositukset ei ole, en ole kuullut. Asiantuntijat ovat eh, mitä ilmeisemmin saaneet aikaan varsin hyvää työtä ja, ja se voi johtaa sitten lainsäädäntöön. Kyseessä on riippumaton kertomus, tätä haluan korostaa. Meidän on pääosastoissa paneuduttava siihen ja katsottava, mitä, mitä voimme siitä hyödyntää viljelijöiden hyväksi tässä riippumattavalla tavalla. Ich würde er gerne einige Fragen aufgreifen, zum Schluss aber bitten. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin vasta muutaman kysymykseen, mutta ehkä me voisimme ensin antaa tohtori Jahasille työryhmästä puheenvuoron tulevaisuuden kysymyksiin liittyen, mutta ehkä voisin terminimarkkinoihin liittyen voisin no, sanoa nyt sanasen. Nyt pallo on komissiolla, mutta monet poliittiset ryhmät parlamentissa ovat tukeneet työtä ja aivan varmasti me annamme täyden tukemme teille ja painostamme näitä aloitteita nyt eteenpäin. Edustaja Garcia puhui riippumattomista tuottajaorganisaatioista Espanja on ollut etulinjassa tässä suhteessa. Saksassa on ollut suurempia vaikeuksia ratkoa näitä ongelmia. Meidän on ollut vaikea löytää sellaista mallia, joka olisi toimiva näiden organisaatioiden kohdalla. Ja sen vuoksi me suosittelemme sitä, että nämä järjestöt miettisivät niiden perustamista. Jos niitä ei ole, niin äh, Niitä pitäisi perustaa, koska sitä kautta saadaan aikaan järjestystä markkinoille, jossa sitä ei ole. Eli tämä on positiivinen signaali, mutta sitä on vaikea jäsenvaltioiden taholta sitä pakottaa, se pitää jokaisen haluta. Toinen kysymys, joka liittyy kilpailukysymyksiin ja tuottajajärjestöihin, ihan totta. Meillä on kaksi eri pääosastoa, maatalouspääosasto ja kilpailupääosasto, jotka käyvät vuoropuhelua keskenään. Millä tavalla, eh, jos eh, esimerkiksi on markkinafuusio, joka on vaikkapa 33 eh, prosenttia, hallitsee 33 prosenttia markkinoista, silloin ei ole mitään tasapainoa markkinoilla, joten kyllä tässä täytyisi saada aikaan kunnollinen vuoropuhelu näiden kesken ja täytyy myös saada tietyt takeet, kaikki muu on liian riskaabelia mitä tulee terminimarkkinoihin ja riskinhallintoon, niin voi olla, että voisimme ottaa oppia USAsta. Me olemme yrittäneet sieltä ottaa opiksemme, mutta ehkäpä me voisimme vielä hieman työstää tätä enemmän. Sitten vielä edustaja Hoislingin puheenvuoroon. Luonnollisesti, herra Hoisling, hinta ja määrä kulkevat käsi kädessä, koska määrä vaikuttaa hintaan. Eli olen ihan vakuuttunut siitä, että meidän pitäisi jättää tämä säätely markkinoille, koska he ovat siellä lähempänä äh, kuin mitä poliitikot ovat. Ja tämä on myös äh, se kokemus, mitä me olemme saaneet maitokriisistä. Ja esimerkiksi sianlihamarkkinat, jotka olivat ihan hajalla vuosi sitten, ovat nyt äh, heräämässä. Ja toki tässä on ollut tämä vertikaalinen integraatio voi olla uhaksi. Se saattaa myös äh, vaarantaa myös äh, maanviljelijöiden asemaa, jos he joutuvat riippuvaiseksi. Mutta me tarvitsemme näitä ketjuja, me tarvitsemme tämän ketjun mahdollisimman äh, avoimena ja me tarvitsemme myös näitä maanviljelijöitä itseään osallistumaan tähän niin, että saadaan aikaan näiden ketjujen kautta järkeviä tuloksia. Ja sitten vielä lopuksi, me emme halua protektionismia, nolla protektionismia. Me haluamme avoimet markkinat ja tämä tulee näkymään myös 2020 uudistuksissa. Me haluamme voimakkaat markkinat ja kestävää politiikkaa. Kiitos. Pani ekspert, bardzo proszę. Kiitoksia. Sitten pyytäisin paneelin jäsentä vastaamaan. Olkaa hyvä, tohtori Juhas. This one, okay, thanks. On market transparency, about costs. Markkinaavoimuudesta ensinnäkin kustannuksista. Maksamme jo nyt paljon datan keräämisestä. Kyse ei ole siitä, että kustannuksia lisätään, vaan että harmonisoitaisiin datan keräämistä ja opettaisiin toinen toiselta me standardisoitaisiin. Ei siis käytetä lisärahaa, vaan raha käytetään järkevämmin. Tätä pyydämme. Toinen asia koskee sitä, että meidän olisi ikään kuin selitettävä, miksi keräämme tietoja hintoja koskeva tieten keräys johtui YMPstä, mutta se on yksi aivan tärkeimmistä tiedoista viljelijöille. Ja itse asiassa kyselymme mukaan se on kolmanneksi tärkein tieto säätietojen ja tämän tapaisten tietojen jälkeen viljelijöille. Todella se, mitä meillä jo on, se pitäisi saada paremmin standardoitua, standardoitua ja harmonisoitua ja se olisi voitava fokusoida viljelijöiden vinkkelin sopivaksi. Tätä olemme ainoastaan suositelleet, emme mitään muuta. Hyvä. Olkaa hyvä komission jäsen. Sorry, Mr. Ross, I there was a couple of questions to answer. Paljon kiitoksia. Tässähän tulikin muutama kysymys vastattavaksi. Äh, ensinnäkin tämä oliviöljy Tunisiassa noin 30 000 tonnia sovittiin osana kauppasopimusta äh, pari vuotta sitten. Nyt me olemme puolessa välissä tätä kautta ja vain 19 000 tonnia on tullut. Eli tämä osoittaa, että tunisialaiset eivät olekaan niin kilpailukykyisiä oliviöljyn tuonnissa verrattuna muihin Välimeren maihin. Ei tämä ole vaikuttanut niin valtavan paljon Etelä-Eurooppaan kuitenkaan. Sitten te mainitsitte tätä, tämän Afrikan auttamisen. Tämä on strateginen päätös, jonka me teimme muutamia vuosia sitten. Kuinka voisimme auttaa Afrikkaa auttamaan itseään sen sijaan, että me loisimme tulevaisuuteen suuntautuvaa maahanmuuttopainetta, joka kohdistuisi Eurooppaan? Komission jäsen Mitch on tässä äh, käynnistänyt erittäin laajan ohjelman, jäsenmaiden tuella kehitysyhteistyön alalla. Tarkoituksena on vivuttaa mahdollisimman paljon rahoitusta, jotta voitaisiin tukea viljelijöitä. Suurin osa heistä on naisia Afrikassa, kuten ehkä tiedätte, jotta he voisivat viljellä paremmin, käyttää parempaa teknologiaa, varastoida paremmin ja löytää ratkaisuja, jotta voisivat taata sen, että maanosan valtavasti kasvava väestö saataisiin ruokittua. Muuten meille tulee valtava maahanmuutto-ongelma, joka johtuu muista syystä kuin sodasta tulevaisuudessa. Meillä on jo olemassa äh, maaseutualueen kehitysohjelmia. Jäsenmaiden on mahdollista muokata näitä äh, maaseutualueen kehitysohjelmia, jos he haluavat maahanmuuttajia auttaa tavalla tai toisella. Tämä riippuu aivan niistä prioriteeteista, joita kukin alue valitsee jäsenmaa, mutta heillä on mahdollisuus muokata näitä ohjelmia esimerkiksi Ähm, tehdä asumiseen liittyviä toimia tai muiden alojen toimia äh, maahanmuuton alallakin. Kiitoksia. Stąpi pan i panów posłów. Minuta no maksimum półtorej, ale nie więcej. Kiitoksia sitten jäsenten puheenvuorot minuutti puolitoista enintään. Mikäli aikaa jää, niin sitten äh, asiantuntijat voivat vielä puhua. Eli korkeintaan puolitoista minuuttia. Ensimmäinen jäsen. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset tehdystä työstä. Olen parlamentissa jo 12 vuotta ja 12 vuotta olen vaatinut äh, ja sanonut, että lainsäädännölliset toimenpiteet ovat välttämättömiä. Tämä on minusta hyvä. Ja esimerkiksi tämä 30 päivän maksuaika. Minun mielestäni maidolle, vihanneksille ja lihalle sen pitäisi olla ihan peruslähtökohta. Ja äh, se, että äh, lähdetään tekemään äh, tiettyjä lainsäädäntömuutoksia, no ne täytyy kuitenkin konkretisoida ja nettohintoina kaikki muu on epätransparenttia. Ja niin kutsutut mafiamaksut on poistettava ja ei mitään tällaisia viime minuutin muutoksia ja sen lisäksi pienten tuottajien eduissa pitäisi huole- huomioida se, että kaikilla markkinoilla täytyy mainita selkeästi ähm, tuottajayritys äh, tietty kokoisena. Esimerkiksi tupakaskeissahan on erittäin suuret, äh, tupakaskeissa on erittäin suuret äh, varoitustekstit. Ja se täytyy huomioida myös muissa tuotteissa. Kaikki muu on epätransparenttia. Se, että on ihan pikku, pikku, pikku logo tai joku, jota ei edes kukaan näe ja useimmiten sitäkään ei ole edes siinä mukana. Ja sama koskee myös sertifiointijärjestelmää, jota pitäisi käydä lävitse. Ja minä tulen kirjallisesti esittämään ryhmäni nimissä nämä asiat vielä uudelleen. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat, hyvä komission jäsen. Haluaisin kiittää työryhmää tästä kertomuksesta ja päätelmistä. Haluaisin kiittää myös yksiköitä, jotka tapasin oman työni puitteissa, kun toimin esittelijänä YMP-välineiden osalta, joilla pyrittiin väl- rajoittamaan hintavolatiliteettia. Kuten tiedätte, mietintöni niin hyväksyttiin laajalla enemmistöllä viime kuun täysistunnossa. Olen iloinen siitä, että pääsimme pääsimme omissa kertomuksissamme samoin tuloksiin. Olemme katsoneet samoja ongelmia eri vinkkeleistä ja olemme todenneet, että nyt on kiire toimia. Viljelijöiden aseman osalta on saatava lisää markkinoiden avoimuutta aikaan ja kehitettävä riskinhallintavälineitä ja torjuttava tehokkaalla tavalla epäreilyjä kauppatapoja vastaan. On myös tarkastettava kilpailuoikeutta, erityisesti artiklaa 40. Siitä on, siitä on pidettävä kiinni ja maataloutta on pidettävä erillisenä talouden osana. Haluaisin erityisesti korostaa sitä, kuinka tärkeää on sopimusten tekeminen. Se tasapainoittaisi eri toimijoiden välisiä suhteita elintarvikeketjussa. Tulen viemään eteenpäin tätä, tuot, tätä tuota, tuote- järjestöjen välistä toimintaa. Se on paras tapa. Se, että olemme päätyneet samoihin päätelmiin on hyvä merkki, kun ajatellaan tulevia YMP-neuvotteluja. Nyt odottamme konkreettisia ehdotuksia ja komission ehdotuksia. Minä tulen tekemään tiukasti työtä uuden maatalouspolitiikan puolesta ja varmistamaan sen, että, että tulevissa pohdinnoissa näiden kertomusten mietintöjen tulokset näkyvät. Zapoznała się z Pani sprawozdaniem, które podnosi ten ważny temat. Kiitoksia. Tässä todella on hyvin tärkeä asia kyseessä. Mäkinnessä on seuraavaksi puheenvuoro. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia kaikille puheenvuoroja käyttäneille. Minulla on yksi kommentti. Minä en nyt puhu kovinkaan paljon epäreiluista kauppakäytäntöistä paitsi tämän. Komission jäsen, te sanotte, että te olette hyvin varovainen eh, toimintanne suhteen ja haluaisin tietää, miksi näin on. Tässä viittaan äm, kilpailu- ja pääosastoihin, eh, mutta tukeeko näiden lisäksi ympäristöpääosasto teitä? Tämähän mielestäni liittyy äh, elinkelpoiseen, kestävään elintarvikeketjuun myöskin. Ehkä voisit vastata tähän. Ja sitten toinen asia, minusta on hyvin mielenkiintoista äh, kuulla, mitä ajattelette YMPn tulevaisuudesta. Tässä raportissa on 190 kaksi kappaleita, monia muitakin kappaleita, jotka ovat YMPn tulevaisuuden suhteen melkoisen yksityiskohtaisia. Olisi mielenkiintoista kuulla teidän mielipiteenne. Tässä kirjoittajat vaikuttavat ehdottavan suorista tuista eteenpäin siirtymistä, poispäin siirtymistä ja markkinatukien siirtymistä. Tämä on ehkä jotakin, jossa haluaisin kuulla teidän mielipiteenne ja sen, onko teillä jotakin lisättävää. Kiitoksia. Te olettekin laatineet lausunnon. Seuraavana edustaja Köstinger. Kiitos. Me olemme intensiivisesti odottaneet näitä tuloksia ja niiden esittelyä. Ja herra Giisen on ihan oikeassa. Me kaikki toimimme voimakkaita markkinoita, mutta se mitä me näemme tänä päivänä on kuitenkin vain monopolien voima ja että muutamat kauppaketjut ja jakeluketjut äh, hallinnoivat kaikkia markkinoita, joten maanviljelijä ei pääse hintoihin vaikuttamaan. Ja tämän me näemme idästä länteen, pohjoisesta etelään. Ja varsinkin tällaiset perheyritykset ovat joutuneet eh, paineenalaisiksi ja heidän olemassaolonsa on eh, uhattuna. Vaatimukset eh, ovat kasvaneet koko ajan esimerkiksi liittyen eläinten hyvinvointiin ja muuhun. Ja joudutaan tekemään enemmän töitä elannon saavuttamiseksi. Ja hyvin paljon selkeää epätasapainoa tässä on ja, ja toivon todellakin toimenpiteitä, jotka vaikuttaisivat. Ja sen vuoksi vielä komission jäsenelle kysymys, eikö kuitenkin olisi mahdollista saada aikaan konkreettinen suunnitelma täytäntöön toimille. Me kuulemme koko ajan näistä toimenpiteistä ja te toistatte niitä koko ajan. Me olemme puhuneet kerta toisensa jälkeen niistä täällä ja te olette ottaneet ne mukaan myös komission työohjelmassa ja sanoneet, että mennään eteenpäin ja varsinkin mitä tulee markkinoiden avoimuuteen ja sopimusten käyttöihin ja epäreiluihin kauppakäytänteisiin ja luonnollisesti kaikki nämä vaikuttavat kilpailulainsäädäntöön, joten voimmeko odottaa tänä vuonna lainsäädäntöehdotuksia? Sí, gracias. Eh... Herrans seuraavana. Kiitoksia. Haluaisin toivottaa teille kaikille oikein onnellista vuotta 2017. Nämä ehdotukset YMPtä varten vuodeksi 2018 alkavat muodostumaan jo tämän vuoden aikana. Toivon, että tästä tulee erityisen hyvä vuosi teille, koska siitä tulee tämä ala hyötymään. Maatalouspolitiikan Markkinoiden osalta haluaisin puhua teille riskinhallintajärjestelmien kehittämisestä, kun ne perustuvat vakuutuksille ja keskinäisille rahastoille. Niillä pitäisi täydentää, niillä ei pitäisi korvata suorien tukien järjestelmää, joka on tällä hetkellä voimassa. Näiden järjestelmien pitäisi sopia yhteen kansallisten vakuutusjärjestelmien kanssa. Olisi hyvin tärkeää, ettei rikota järjestelmiä, jotka toimivat hyvin Haluaisinkin tietää, mitä komissio tästä ajattelee. Haluaisin myös tietää, onko niin, että hinta, hinta, seuranta, seurantakeskus lihan ja maidon osalta voisi laajentua muille aloille, kuten hedelmä- ja vihannesektorille, kuten komissaari tietää, tämä ala on todella eh, haurassa tilanteessa, ottaen huomioon hinnat ja siihen kohdistuvat iskut ja epävarmuus Siihen vaikuttavat myös ulkoiset tekijät, kuten kolmesta maista tulevat kasvitaudet. Taudit. Ja lopuksi vielä, kun puhutaan eurooppalaisesta elintarvikeketju koskevasta lainsäädännöstä, meillähän on Espanjassa laki, jossa annetaan sanktioita niille, jotka toimivat hyvien, käyttötap, hyvien kaupan, kaupan tapojen vastaisesti. Olisi hienoa, että meillä olisi sellainen eurooppalaisella tasolla hyvä komission jäsen. Edustaja Schreier. Komissaari. Kiitos, hyvä komission jäsen ja muut työryhmän jäsenet, kiitokset hyvästä raportista. Kaksi konkreettista kysymystä. Haluaisin tehdä tästä tällaisen aloite pyynnön, mutta oikeastaan en haluaisikaan. Mutta kuitenkin se, että meidän yrittäjämme ja, ja maanviljelijämme voisivat käyttää Juncker-rahaston rahoja koska tämä on ongelma. Meillä on 610 miljardia tuolla käytössä ja monet monet yritykset, oli sitten kysymys esimerkiksi elintarviketuotannosta tai muusta, niin ihmiset eivät saa tätä rahaa. Voisimmeko todellakin nyt toimia sen mukaan kuin mitä ajateltiin Basel kolmosessa ja nelosessa ja siitä, että taataan pääoma. Voitteko te taata, että maanviljelijä, oli hän sitten Saksassa, Alankomaissa tai Itävallassa, voisi toimia? Alankomaissa me haluamme tuottaa ketjuissa, mutta haluamme kuitenkin varmuuden siitä, että valta jää maanviljelijälle tässä ketjussa. Ja sehän on se tavoite, josta me täällä olemme puhuneet. Voitteko te varmistaa ja vahvistaa tämän minulle? Kiitos. Dziękuję za skrócenie czasu szczególnie. Pan poseł Buda, jedna minuta. Kiitoksia sitten Buda yksi minuutti. kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin toivottaa kaikille erittäin hyvää uutta vuotta. On hienoa, että me puhumme nyt viljelijöiden tilanteen vahvistamisesta elintarvikeketjussa. Minä jaan monet johtopäätökset tässä raportissa. Tunsin jo eräät näistä asioista ennakolta ja toivon, että tämä nyt vahvistaa aikatauluamme ja näiden suositusten toimeenpanoa. Haluaisin kiinnittää huomiota tiettyihin tosiseikkoihin. Esimerkiksi minun maassani Romaniassa hyväksyttiin laki, jonka tarkoitus oli vahvistaa viljelijöiden roolia ähm, tuottajaketjussa. Esimerkiksi supermarketteja pyydettiin hankkimaan tuotteensa mahdollisimman paikallisesti. Tämä hyödytti viljelijöitä ja kuluttajia, mutta kuitenkin jakeluketjut eivät reagoineet tähän hyvin. Ja tämän lisäksi komissio jopa uhkasi meiltä tuomioistuimeen vetämisellä. Tämä on hyvin yllättävää, sillä muissa jäsenmaissa on samantyyppisiä toimia voimassa. Kun jäsenmaat haluavat äh, tukea viljelijöitä, ne joutuvat maksamaan sanktioita. Tämä on hyvin ristiriitaista kun sanotaan kuitenkin toisaalta, että jakeluketjussa viljelijöiden roolia tulisi vahvistaa, nämä eivät saisi olla vain kauniita julkilausumia, jotka eivät millään tavalla liity viljelijöiden todellisuuteen. Kiitoksia. Ja, herzlichen Dank. Ich finde die... Kiitos. Se työ, mitä tämä työryhmä on tehnyt, on hyvin mielenkiintoista. Ja nyt tarvitaan todellakin täytäntöönpano, suunnitelma, poliittinen täytäntöönpanosuunnitelma, ja sehän ei ollut työryhmän tehtävästä tehdä mutta jos ei sellaista ole, niin riskinä on, että kaikki päätyy vain tuonne pöytälaatikkoon ja sitä me emme halua. Konkreettinen kysymys. Onhan selvä, että yhä enemmän puhutaan kilpailulainsäädännöstä ja sillä hän onkin hyvin keskeinen asema. Meillä on maatalouspolitiikassa monia pyrkimyksiä vahvistaa tarjontaa vihannes- ja hedelmäsektorilla – jossa on mahdollista pienten yrittäjien tehdä yhteistyötä. Ja sitten ajattelen tätä maitopakettia, voitaisiinko ajatella vastaavanlaista liittyen tuotantomääriin tiettyissä tuotteissa, jolla on alkuperämerkintä. Miten pitkä pitkälle työryhmässä tarkasteltiin konkreettisesti tällaisia asioita ja sitä, että voitaisiinko tätä käyttää muihinkin tuotteisiin. Kiitos. Kiitoksia sitten edustaja Hoibus. Herzlichen Dank. Kiitos. Herra Giesen, te viittasitte siihen, että te haluatte jättää säätelyn markkinoiden käsiin. Mutta kuka sitten maksaa tämän? Me olemme menettäneet niin paljon pieniä yrityksiä sen vuoksi, että säätely on jätetty liian kauan markkinoiden käsiin. Ja esimerkiksi Saksassa on todettu, että maidon, tämä rakennemuutos on ollut jopa liian rankka. Liian monet maanviljelijät ovat lopettaneet ja muut tuottavat vähemmän. Joten se, että jätettäisiin säätely markkinoiden käsiin, ei ole hyvä ratkaisu. Se ei ole hyvää politiikkaa. Kriisin aikana olemme nähneet, että jopa Ranskassa, jossa työskennellään sopimuksilla, niin maanviljelijöiden kustannukset eivät edes tulleet katetuiksi. Joten täytyy huomioida maanviljelijöiden tuotantokustannukset myös, koska jos niitä ei saada katettua, niin millään ei ole mitään merkitystä. Ja jos puhutaan siitä, millä tavalla me toimimme keskenämme, mitenkä meidän maanviljelijöinä, miten me voimme toimia, mikäli on tiettyjä alueita Euroopassa, jossa ei voi edes esimerkiksi maan esimerkiksi maitotilat eivät voi etsiä yhteistyökumppaneita muualta, koska on vain yksi vaihtoehto. Ja jos meillä on tällä tasolla ähm, niin vähän tukea maanviljelijöille, äh, että ne yhdistyisivät, äh, me emme tule saamaan aikaan reilua kilpailua. Äh, kiitos minun puoleltani myös hyvää uutta vuotta. Kaikkein tärkein asia tai siis se, mistä puhumme nyt, on kaikkein tärkeintä maanviljelijöille. Ja kävin juuri äh, Afrikassa konferenssissa ja siellä käsiteltiin hyvin paljon äh, äh, sotaa ja kauppasotaa. Ja meidän tehtävämme, poliittisen tehtävämmehän täytyy olla se, että molemmat kauppakumppanit saavat samanarvoiset aseet. Tällä hetkellä kuluttajien ja tuottajien aseet ovat hyvin erilaiset. Ja minulla on konkreettinen kysymys herra Giisenille, koska yhtäältä puhutaan markkinoista ja niistä säännöistä, joita markkinat tarvitsevat, ja sitten samanaikaisesti puhutte riskien hallinnasta minä haluaisin, että nämä asiat erotellaan hyvin selkeästi. Jos puhutaan riskinhallinnasta, niin eihän se johdu, eihän sitä voi verrata markkinoiden epäonnistumiseen. Oli sitten kysymys sääkatastrofista tai poliittisesta katastrofisesta, kuten esimerkiksi Venäjän sanktiot tällä hetkellä, mutta ei siitä, että tilanne markkinoilla on epätasapainossa. Ehkä voisitte sanoa tähän vielä jotain, koska meillä on yksi asia, eli markkinoiden täytyy toimia ja että markkinoilla molempien toimijoiden täytyy saada samanlaiset aseet ja että kolmanneksi on vielä mahdollisuus kattaa risk, riskejä mutta eivät nämä riskit johdu näistä markkinoista. Haluaisin tähän hieman enemmän tietoa. A kto tą broń ma wyprodukować? Pan poseł Flanagan. Seuraava jäsen. Um, I think we're meant to produce it. That's our job. Meidän on tarkoitus tuottaa, se on meidän työtämme. Ellei me niin tee, pienviljelijät voivat unohtaa koko homman. Uskoakseni tässä suuri kysymys on seuraava. Minusta on outoa, että Guen NGL ja vasemmiston edustajan täytyy esittää tällainen kysymys, mutta miksi viljelijät eivät saa rahoitusta? Viljelijät voisivat hyvin saada rahoitusta, jos he tekisivät voittoa. Sitten rahoittajilla ei olisi mitään ongelmaa lainata heille rahaa. Sen sijaan, että me loisimme siis keinotekoisen tilanteen, jonka kautta viljelijä saa rahoitustilanteessa, jossa hän ei voittoa tuota. Meidän pitäisi puuttua siihen, että he eivät tuota voittoa. Ja tässähän asiat ovat aivan selvät. Tuottajien pitää saada toimia tasapuolisissa olosuhteissa eh, jalostajien ja supermarkettien kanssa. Tämähän on yksinkertainen ratkaisu, mutta onko tahtoa tähän? Onko tahtoa toimeenpanna tätä ratkaisua? sillä ellemme me näin tee, kaikkein tärkein osainen ketjussa häviää. Hyvä uutinen, ja olen sanonut tämän aikaisemminkin, mutta se ansaitsee toistumisen. Erittäin hyvä uutinen on se, että ruuassa on rahaa. Huono uutinen on se, että tämä raha ei mene oikeille ihmisille. Meidän pitää taata se, että oikeat ihmiset saavat ne rahat. Rahaa markkinoilla on, se pitää saada perustuotteille. For the food industry the retail's interest for private labels is Eli tämä äh, saattaa olla äh, mahdollisuus markkinoille. Nämä pienet yksityiset äh, merkit, nä, näitä nähdään Suomessakin enemmän. Ja näemme, että yksityiset merkit esimerkiksi äh, tuoremaidon kohdalla ovat lisääntyneet. Suomessa yksi näistä yksityisistä äh, yksityisten merkkien mainostajasta julkisesti valitti, ei ole tarpeeksi innovaattoreita elintarvikesektorilla. Onko tässä työryhmässä puhuttu näistä riskeistä elintarvikesektorilla liittyen näihin yksityisiin merkkeihin? Eläintar- elintarviketuottajille voi olla suuri riski riski, jos yksityisten merkkien osuus kasvaa liian suureksi. Frisen, olemme samaa mieltä tästä, mitä puhuitte tästä ketjusta, jakeluketjusta, toimitusketjusta. Mi- millä sektorilla on kaikkein eniten taloudellista etua puitelainsäädännöstä ja mikä on se konkreettinen vaikutus, jonka me näemme maatilatasolla? Ja, Herr Giesen, vielen herzlichen Kiitos työryhmän raportista. Minulle on tärkeää, että te olette esittäneet konkreettisia ehdotuksia. Oma vastuu ja riskinhallinta, ne eivät ole minun mielestäni ristiriidassa markkinoiden puut tuotteita ei voida kattaa riskinhallinnalla. Minulle se on vain osa varmistus. Kysymys kuuluukin, mistä nämä rahat löytyvät sitten? Minä vastustan sitä, että ensimmäisestä pilarista vedetään äh, rahoja, jotka vaikuttavat suoraan tuloon. Ja mitä tulee futurimarkkinoihin, en usko, että maitotilat niitä voivat käyttää. En, en minä usko, että se on maa, taloudelle mahdollista. Jos me lähdemme puhumaan ähm, ja neuvottelemaan hinnasta, määrästä, laadusta ja äh, näistä tuoreusajoista, niin se on hankalaa. Ja esimerkiksi jos minä jotain opin maitokiintiöstä, niin äh, voisin sanoa, että maanviljelijät eivät ehkä ole vielä ymmärtäneet, että he ovat yrittäjiä yritysmarkkinoilla – ja meidän täytyy huomioida myös perheyritykset ja siinä se täytyy tehdä kansallisen lainsäädännön kautta. Ja mehän kaikki haluamme, että maan seutu pysyy vahvana ja elävänä ja että perheyritykset ovat elinkelpoisia. Joten ei ainoastaan komissio, vaan myös parlamentin täytyy tehdä omat tehtävänsä ja esittää ehdotuksia. Kiitos äh, myös tästä raportista. Minulla olisi pieni pyyntö ja kaksi kysymystä. Kysy, pyyntö menisi komission jäsenelle, kuten jo kollegatkin ovat sanoneet, että meidän täytyy nyt huolehtia siitä, että näistä ehdotuksista tulee lainsäädäntö, lainsäädäntöä. Me olemme kuulleet paljon hienoja kertomuksia ja raportteja, mutta sitten ei tapahdu yhtään mitään. Eli sen vuoksi me tarvitsemme nyt konkreettisia toimia, jotta voimme vahvistaa maanviljelijän asemaa. Ja se on tehtävä lainsäädäntötyön kautta. Ja komissiossa se on tehtävä niin, että eri pääosastot tekevät yhteistyötä. Ja me autamme teitä mielellämme, hyvä komission jäsen. Eli tämä voisi nyt olla siellä tehtävälistalla tälle vuodelle. Minun mielestäni nämä interventiotoimenpiteet eivät ole tarpeeksi nopeita. Markkinoilla pitää toimia niiden omilla aseilla ja iskeä takaisin. Ja sen vuoksi interventioiden pitäisi olla nopeampia. Ja toisekseen te sanoitte, että markkinaketjulla tarvitaan uudenlaisia mekanismeja ja maanviljelijöiden on sen vuoksi pitänyt täyttää kaikenlaisia papereita ja vastata kysymyksiin. Ja monet mark- maanviljelijät sanovat, että itse asiassa maanviljelijän toiminen on paljon helpompaa kuin näihin, näiden ketjujen vaatimien kysymysten niihin vastaaminen. Olisiko mahdollista saada näitäkin yhtäläiseksi? Minit. Bueno, yo he intervenido de nuevo en este punto, pero el comisario Hogan... Mm, Kiitoksia. En halunnut käyttää puheenvuoroa tässä asiassa, mutta halusin vain palata siihen, mitä komission jäsen sanoi. Eli liittyen nimenomaan tähän oliiviöljykysymykseen, hyvä komission jäsen. Tämä oli suunniteltu toimia, ei sinänsä niin ongelmallinen. Mutta te puhuitte tässä yhteydessä myöskin Afrikan tukemisesta. Luonnollisesti voin olla tässä samaa mieltä, mutta en voi olla samaa mieltä tietyssä asiassa. Nimittäin tässä eurooppalaiset viljelijät ja ne, jotka tekevät töitä parantaakseen maanviljelystä, eivät ole hyväksyneet yleisesti ottaen kolmansien maiden ja Afrikan kanssa tehtyjä sopimuksia, jos nämä sopimukset eivät täytä samoja vaatimuksia, joita meillä on Euroopassa. Tämähän ei ole reilua kilpailua. Laadun, terveyden, turvallisuuden, ympäristötekijöiden ja muiden standardien suhteen säännöt ovat Euroopassa hyvin tiukat, ne tiukkenevat ja ne ovat tiukempia kuin muissa maissa. Tämä on ongelma ongelma syntyy, jos afrikkalaista tai esimerkiksi tunisialaista öljyä tai muuta tuotetta tuodaan eurooppalaisille markkinoille, niitä ei tuottaa samanlaisissa oloissa. En sano, että minä en halua afrikkalaista maataloutta tukea, mutta me emme halua epäreilua kilpailua aiheuttaa, jos tuotantosäännöt ovat aivan erilaiset eri alueilla. E, Kiitoksia. Olen käynyt läpi maatalousmarkkinan työryhmän suositukset, ne ovat kaikki sellaisia, että ne voisivat auttaa viljelijöitä ja erityisesti vahvistaa heidän asemiaan. Jos me emme kiinnitä huomiota viljelijöiden tilanteeseen, enpä tiedä kuka sen tekisi. Me emme voi jättää asioita tällaiselleen ottaen huomioon, että maanviljelys ja elintarvikeriippumattomuus on jokaiselle maalle myöskin strateginen kysymys. Viljelijät eivät ole vain yrittäjiä, he ovat ihmisiä, jotka suojelevat jokaisen maan perinteitä. Siksi meidän täytyy kunnioittaa jo olemassa olevaa lainsäädäntöä. Emme saa unohtaa, että meillä on direktiivi, jonka mukaan kaikki maksut täytyy tehdä 30 päivän sisällä. Ja tässä keskustelussa näemme, että tätä direktiiviä ei kunnioiteta. Ja täytyy myöskin sanoa, että on olemassa suuria eroja eh, maataloustuotteiden laadun välillä. Jos vertailemme vanhoja ja uusia jäsenvaltioita, ja tämä on syrjivää, eikä se ole samalla linjalla voimassa olevan direktiivin kanssa. Tiedämme myöskin, että on hyvin paljon epäreiluja kauppakäytänteitä käytössä me näemme, että sekä tuottajat että supermarketit yksipuolisesti purkavat sopimuksia. Tämä on täysin kielletty. Siksi meillä pitäisi olla Euroopan tasolla politiikkaa, joka pyrkii epäreilun kilpailun täydellisen poistamiseen. Haluaisin myöskin vedota komissioon, jotta nuoria viljelijöitä koskevia sääntöjä muutettaisiin. Tässä en puhu vain nuorista kroattiviljelijöistä vaan puhun kaikista Euroopan unionin viljelijöistä, jotka sanovat, että he eivät enää voi näin toimia. Teidän nyt ymmärtää, että meidän kylämme riippuvat näistä nuorista viljelijöistä. Poprosimy w takim razie za wstawiennictwem pani poseł Madines, przedstawiciela Irlandzkiego Zrzeszenia Rolników, pana Joe. No, Meillähän on jo hiljaa McKinnes täällä vielä paikalla, joten annan teille vielä puolitoista minuuttia aikaa, koska olette vieraina, niin saatte nä- esitellä omat näkemyksenne. Oh. Okei, okay. please start. Thank you, Chairman. Uh, I... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi nämä komissari jäsen Hoganin toivotukset, että tämä täytäntöpano olisi tehokas ja edellytetään myös etenemissuunnitelma. Raportissa on tärkeitä suosituksia koskien suurempaa hinta, avoimuutta ja, ja viljelijöiden aseman vahvistamista Elintarviketjussa komissio tuoi esiin liha, maito ja vihannes alan osalta pakolliset hintaraportoinnit eh, niin, että se vaikuttaisi myös kuluttajille asti. Ah, on tärkeää, että saadaan tehokkaasta, riippumatonta valvontaa ja uusia sääntöjä EUn tasolla niin, että voidaan puuttua epäreiluihin kauppatapoihin. Irlannissa viime vuonna otettiin käyttöön lainsäädäntöä tätä koskien, mutta tuottajien on otettava huomioon se, että valitukset on tutkittava ja sääntelyä on noudatettava ja että sanktiot ovat merkittäviä, mikäli väärinkäytöksiä tapahtuu. Viljelijät tarvitsevat näiden suosituksien täytäntöönpano, jotta voidaan varmistaa marginaalit ja oikeudenmukaisuus. EU on noin 29 miljoonaa viljelijää, jotka tuottavat ruokaa 500 miljoonalle ihmiselle, mutta vain hyvin pieni määrä ostajia on heillä edessä. Bardzo dziękuję. Mamy zgłoszenie jeszcze z Eurocommerce. Pani Kristel. Minulla on vielä puheenvuoropyyntö Eurocommercein edustajalta. Pääjohtaja on paikalla. Hän todella edustaa Eurokommersia. Hän on tuolla paikalla. Olkaa hyvä. Teillä on puheenvuoro. Proszę. This way. thank, you, thank you, Chairman. Uh, Christelle Berg. Kiitos uh, Christelle Berg Eurokomersista eurooppalainen yes, uh, uh, kattojärjestö. Kiitokset uh, tämän kuulemisen järjestämästä. Tämä oli erittäin mielenkiintoista ja tässä on tullut erittäin mielenkiintoisia asioita esiin. Haluaisin myös kiittää näistä suosituksista, joita työryhmä on tehnyt. Me olemme samaa mieltä monista näistä suosituksista. On vain yksi asia, josta me emme ole samaa mieltä. Me emme oikein ymmärrä tätä keskittymistä öö, näihin äh, käytäntöisiin. Me, me tarvitsemme maanviljelijöitä, joilla on paremmat neuvotteluvoimat ja meidän täytyy antaa heille mahdollisuudet tuottaa laadu, parempaa laatua. Meidän täytyy auttaa heitä riskinarvioinnissa ja auttaa heitä vaikeissa taloudellisessa tilanteessa. Ja olemme samaa mieltä myös siitä, että ehkäpä tarvitaan enemmän markkinoiden avoimuutta. Meidän täytyy selvittää, mitä tapahtuu maatalouden ja vähittäismyyntihintojen välillä. Me olemme järkyttyneet näistä luvuista, ne eivät ole totta e, ei ole, ei ole oikein, vaan sen vuoksi me tarvitsemme keskustelua siitä, mistä lisäarvo tulee ja millä tavalla sektorit voivat tehdä parhaiten yhteistyötä ja millä tavalla he voivat tehdä yhteistyötä, saada, jotta saataisiin laatutuotteita äh, kohtuuhinnoin, koska tätä tarvitaan. Tuottajien täytyy tuottaa ja myydä kaupoissa sitä, mitä kuluttajat haluavat. Enkä usko, että nämä tällaiset vakuutusmenettelyt äh, tuovat heille parempia hintoja. Ja tässä äh, raportissa tulee esiin äh, myös äh, vähittäismarkkinoiden suhde suuriin tuottajiin, ei maanviljelijöihin. Tässä puhutaan myös lainsäädännöstä ja silloin täytyisi myös huomioida sen täytäntöönpano. Vähittäismyynti toimii usein kansallisella tasolla. Me emme usko että tämä on mikään suuri rajat ylittävä kysymys ja että Euroopan tasolla voitaisiin saada aikaan parannusta enemmän kuin jäsenvaltiotasolla. Joten me emme usko, että tämä minimilainsäädäntö tuo yhtäläistä, äh, yhtäläiset lähtökohdat, mutta me toivomme, että jäsenvaltiot eivät kuitenkaan pääse sirpaloitsemaan enemmän näitä markkinoita, joten pitäisimme hyvänä keskustelua, joka keskittyisi siihen suurimpaan asiaan ja me tuemme sitä, että saataisiin aikaan vuoropuhelu kansallisella tasolla. Tämä olisi jo suuri askel eteenpäin myös kansainvälisellä tasolla, mutta voihan tässä olla muitakin muotoja. Ja tällä vuoropuhelulla voitaisiin luoda parempi tasapaino tuotannon ja kuluttajien vaatimusten välillä. Kiitos. Proszę Państwa, ja bardzo, bardzo mi zależało na Pani Głosie. Niin, tämä, tämä puheenvuoro oli tärkeä. Halusinkin kuulla kaupan äänen täällä. Koska on tärkeää, että kaikkien toimijien joiden välille saadaan aikaan vuoropuhelua. Todella tarvitaan vuoropuhelua tasavertaisten osapuolten välillä keskeisistä kysymyksistä. Mahdollisesti myös kirjallisesti olisi hyvä saada teiltä kommentit tähän keskusteluun. Ne ovat tarpeellisia kaikille osapuolille. Meidän on kohdeltava toinen toisiamme vakavasti ja vakuutettava toinen toisemme että, että todella saadaan aikaan autenttista dialogia. Vielä haluaisin pyytää, että asiantuntijat on, käyttäisivät puheenvuoron. Täällä on vielä neljä herraa paikalla. Tässä saa vielä tässä minuutin. Ja sitten vielä kaksi minuuttia asiantuntijoille. Kuule. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin vain sanoa, että parlamentti neuvoston ja komission kanssa yhdessä – on jo tehnyt massiivisen puuttumisen markkinatalouteen, koska esimerkiksi suuret yritykset eivät halunneet aikoinaan, teleyritykset eivät halunneet äh, verkkoviralumaksujen poistamista. Ja haluaisin vain tuoda esiin sen, että me saimme sen lävitse. Eli ihan lainsäädännöllisesti me onnistuimme siinä. Ja nyt tässä vaikeassa tilanteessa, jossa maanviljelijät ja jalostusyritykset ja muut ovat suhteessa suurkonserneihin, niin meidän täytyy siinä toimia samalla tavalla, kuten teimme roaming verkkovierailukysymyksessä. Yes. Thank you very much for Kyllä. Paljon kiitoksia tästä suuresta mielenkiinnosta, jota olette osoittaneet keskusteluun osallistumisessa ja kaikista näistä positiivisista sanoista, joita olen kuullut eurooppalaisten viljelijöiden puolesta. Olen hyvin tyytyväinen kuullessani tämän. Tämä osoittaa, että ihmiset ovat kiinnostuneet sekä viljelijöiden tilanteesta että heidän elämästään ja tuotannostaan voin vain uudelleen alleviivata, että on tärkeää, että teemme lainsäädännön parissa työtä, mutta myöskin hyvin tärkeää on se, että me pyrimme, kuten tässä puheenvuorossani toin esiin, rohkaisemaan viljelijöitä tekemään enemmän yhteistyötä, olemaan valmiimpia tekemään olemassa olevien osuuskuntien kanssa yhteistyötä me haluamme auttaa heitä saamaan kantoja kaskesetamaan välillä vaikeaa, mutta kaiken kaikkiaan kysymys on siitä, että ymmärrämme tämän olevan tärkeää, että on tärkeää, että viljelijät tekevät yhteistyötä. Me rohkaisemme tähän omalta osaltamme, mutta me tarvitsemme myöskin poliittisen järjestelmän tukea. Kiitoksia. Danke, danke Herr Vorsitzender. Eh, Kiitos toistamatta. Niin eh, haluaisin, että eh, tämän työryhmän työtä viedään intensiivisesti eteenpäin, niin että pääsisimme eteenpäin, jotta Euroopan tasoa voitaisiin aktivoida ja että täältä voitaisiin no, kes- seurata kansallisia keskusteluita. Puhutaan aina, täytyy muistaa, että me puhumme hinnoista ja tuotantostandardoista, ja kysymys on myös maanviljelijöiden tulotason vakauttamisesta ja varmistamisesta, koska me olemme eläneet tilanteessa, jossa maito litra ainakin tietyillä alueilla on ollut kaikkein halvin juotava litrahinnoissa. Ja meillä on todellakin aikamoisia haasteita ja meidän pitäisi nopeasti niitä ratkaista. Minä tiedän, että tämä nyt on hieman valtavirtaa vastaan, jos mietittäisiin sitä, miten pitkälle me voisimme ehkäpä katsoa hieman myös, mitä välineitä aikaisemmin on käytetty, eikä vain katsota näitä äh, riskin äh, kattamisvakuutusvälineiltä. Eli tällaiset fleksivälineet voitaisiin ehkäpä tuoda myös keskusteluun mukaan. Eli jos on äh, mega sato, niin silloin hinnat laskevat ja silloin tuotetaan enemmän esimerkiksi biopolttoaineita. Joten äh, meillä pitäisi olla hyvin selkeä, että tavallaan nämä tällaiset rajat, että millä tavalla ja mikä maksaa ja missä vaiheessa. Kiitos. Thank you. <clears throat> Thank you, Mr. Chairman. Can I first... Kiitoksia puheenjohtaja. Voisin vastata ensin äh, herra Anjulle, hyvälle ystävälleni. Haluaisin kiittää häntä siitä, että hän toi esille, että tänä päivänä Yhdistyneessä kuningaskunnassa meillä on onnea viiden vuoden ajan. Viljelijät voivat hyötyä tietystä verohelpotuksista johtuen kaksi vuotta sitten perustetusta elimestä. Tämä tulee tuomaan lisää kuria elintarvikeketjuun myös jälleen myyjille. Hyviä tuloksia on tullut tästä järjestelmästä. Herra Änjulle haluaisin sanoa, että erittäin hyviä tutkivia journalisteja riittää kyllä, mutta jos halutaan, että tämä toimitusketju toimii hyvin, tarvitaan luottamusta. On, on voitava luottaa tähän hintaraportointiin sen enemmän kuin toimittajiin. On pohdittava, kuinka viljelijät voisivat saada suuremman osuuden hinnasta. Me kaikki tiedämme, kuinka paljon paineita viime vuosina viljelyyn on kohdistunut, mutta kuinka voisimme tuohon ketjuun vaikuttaa. Todella uskon, että voimme saada luotua lisää voimaa viljelijöille. Meidän on tehtävä sen eteen yhteistyötä ja luotavaa luottamusta. Tarvitsemme ajankohtaisia tietoja. Monet tiedot ovat liian vanhoja tänä päivänä viime kahden vuoden aikana, milki maitokriisin aikana, oli valtavia markkinamuutoksia maitotaloustuotteissa. Tarvitaan tehoista hoistettuja täytäntöpanoa myös äh, jalo- elintarvikkeiden jalostuksessa. Nyt meillä on luottamusta saatu aikaan ja meillä on viljelijöiden edustajia, joilla on yhtä paljon valtaa kuin jäljemyjille. Uskon, että kyllä tällainen reilumpi ketju voidaan saada aikaan. Tämä on nähty yhdistyneessä kuningaskunnassa. Ja viljelijät ovat ryhmittäytyneet. Ja on totta, että näihin tahoihin ei ehkä kohdistunut samasta painetta kuin muihin. Futurimarkkinoita kyllä tuemme päivitettyillä hinnoilla. Viime vuosina se on, se on toiminut oikein hyvin. Jos haluamme toimia futurimarkkinoilla, maitoalalla ja punaisen lihan alalla, niin kuin Penning sanoi, tarvitaan likviditeettiä, kuinka sitä saadaan markkinoille. No, on rakennettava luottamusta. Kuinka sitä rakennetaan luottamusta? Tarvitaan päivitettyjä tietoja, tarvitaan avoimuutta ja uskon, että päivitetyllä nopeilla tiedoilla voidaan päästä eteenpäin ja komissio voisi tehdä aivan välittömästi tätä koskevan päätöksen ja parantaa markkinoiden avoimuutta. Ja uskon, että sen jälkeen markkinoihin kohdistuvia riskejäkin on helpompi hallinnoida. Kiitoksia. Sitten edustaja Penning. Uh, thank you very much, Mr. Chairman. Uh, first of all, thank you very much. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää tästä erittäin mielenkiintoisesta tapahtumasta. Opin tänään paljon ja tässä oli yksi huomio, joka mielestäni oli erittäin mielenkiintoinen sitä tulisi tarkastella. Kyseessä oli huomio, jonka teki yksi parlamentin jäsenistä koskien riskien hallintaa ja mahdollista mm, ratkaisua löytää mm, vaikutusvalta epätasapainoa ratkaisu. Uskon, että tässä me voisimme mahdollisesti elintarvikeketjun epätasapainoisuuteen puuttua. Tämä oli hyvin hyödyllinen kommentti. Toisekseen lyhyesti käsiteltiin sitä, että täällä Euroopassa meillä on hyvin paljon tutkimuskapasiteettia riskienhallinnan alalla. Ja sitä kuinka tätä tietoa voitaisiin käyttää toimivien viljelmien tukemiseksi. Yhdysvallat itse asiassa käyttää meidän tietoamme hyväkseen, mutta he ovat edellä siinä, että kun he tämän tiedon omaksuvat he hyvin nopeasti, aivan viljelmän tasolla pystyvät toimeen panemaan tätä. Hyvä komission jäsen ja hyvä herra Bennings, mielelläni lähden vaikka kahville keskustelemaan siitä, kuinka asiat toteutetaan Yhdysvalloissa. On ehkä mielenkiintoista tätä prosessia tarkastella tiedon jaon osalta ja myöskin tutkimuskeskusten kapasiteetin äh, osalta toimeenpanna asioita aivan viljelijöiden tasolla. Tässä Euroopan unionin pitäisi pystyä kilpailemaan aivan tasapainoisen olosuhteen, joten minä todellakin tätä infrastruktuuria rohkaisen kehittämään. Kiitoksia. Kiitoksia. Niin, haluatteko puhua tästä ihan kahvikupin ääressä? No niin. Mennäänpä sitten päätelmiin. Puheenjohtaja ensimmäisenä. Herra Giesen, olkaa hyvä. Kolme asiaa, joihin haluaisin vielä puuttua. Työryhmässä me olimme hyvin selkeästi yhtä mieltä siitä, että riskinhallinta ja markkinoiden epätasapaino ovat kaksi eri asiaa. Niitä ei tule sekoittaa keskenään. Ja kysymys riskinhallinnassa on nimenomaan kysymys riskeistä, jotka ovat markkinoiden ulkopuolisia. Tämä selväksi nyt. Ja sitten täällä puhuttiin kauppamerkeistä. Tästä, tätä me käsitelleet työryhmässä, mutta meillä oli ihmisiä, jotka olivat hyvin negatiivisia näiden kauppamerkkien suhteen. Eli siis jos on vaikkapa jalostusketjussa mukana, niin silloin hän on maanviljelijän vahva kumppani. Sitten mitä tulee näihin sertifiointeihin, Tämä on suuri asia. Sertifiointi heijastaa sitä, että yhteiskunta haluaa tietää enemmän ja paremmin tuotteista ja paikoista. Mutta jos asiakas maksaa kunnolla, niin silloinhan sertifiointi on ihan ok. Mutta tässä täytyy huolehtia kuitenkin siitä, että ei tule ylibyrokratisointia, mutta samalla voidaan kuitenkin taata laatu ja se alkuperä, maa tai paikka. Vielä ihan lopuksi. Eli me puhuimme myös osittain, ei kovinkaan intensiivisesti nyt täällä tänään, mutta me olemme tuoneet esiin näkemyksiä 2020 seuraavasta YMPstä ja uudistuksesta. Me tarvitsemme tällaisen reitin, suunnitelman ja meidän täytyy myös tuoda selkeästi esiin se, että jos esimerkiksi jalostusteollisuudessa on täysin viidakko ja villilänsi, niin silloin äh, maatalousuudistukset äh, eivät äh, onnistu. Ja sen vuoksi me katselemmekin jo eteenpäin seuraavaa sukupolvea. Se on tärkeää, millä tavalla me löydämme uusien ihmisten sukupolven, joka huomenna haluaa vielä toimia maanviljelijänä. Ja minkälaiset tavoitteet meidän täytyy antaa heille niin, että he harjoittavat ammattiaan innolla ja että he täyttävät myös tavallaan yhteiskunnan odotukset, nuoria ihmisiä, jotka haluavat toimia tällä sektorilla. Ja sen vuoksi meidän on vahvistettava maanviljelijän asemaa ja roolia yhteiskunnassa. Jeśli by chciał pan udzielić komuś, poprosić o głos kogoś grupy zadaniowej, Kiitän tästä. Jos haluatte, niin työryhmästä voisi vielä joku käyttää puheenvuoron, hyvä puheenjohtaja. Okay. UTPs, economic uh, kysymys liittyen taloudellisiin arvoihin. Me teimme um, Unkarissa tarkastelun ähm, seitsemän vuoden ajalta. Meillä on kaikkein tiukinta säätelyä ja teimme tämän saman tutkimuksen uudelleen kaksi vuotta sitten ja havaitsimme, että toimimme ovat äh, tuottaneet tulosta. Erityisesti maksujen osalta viljelijät sanovat, että tilanne on parantunut. Tämä oli heille hyvin tärkeää. Tämä ei kuitenkaan ratkaissut monia jakeluketjuongelmia, joita esiintyy esimerkiksi rakenteellisia tai merkintöihin liittyviä tai laatuun liittyviä ongelmia tai epätasapainoa sinänsä. Tämä voi todellakin olla hyödyllinen väline, mutta se ei viljelijöiden kaikkia ongelmia ratkaise. Bardzo dziękuję. Jeszcze przed komisarzem pani... Kiitoksia ennen komission jäsentä. Annan vielä teille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Komisarz. Ette haluakaan komission jäsen, olkaa hyvä. Uh, again, I want to thank everybody for their comments. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää näistä kommenteista. Tässä valiokunnassa selkeästi on vahvaa tukea näille päätelmille ja työryhmän kertomuksen tuloksille. Tämä varmasti kannustaa työssä mukana olevia. Monet puhuista McKinnist, Köstinger, Dröman, Des ja muut esittivät kysymyksiä koskien täytäntöönpanoa. Ensimmäistä kertaa tämä asia on mukana komission työohjelmassa. ne ei ole ennen käynyt, joten ymmärrätte kyllä, kuinka sitoutunut itse olen tämän ketjun parantamiseksi. Meidän on saatava ihmiset mukaan, parlamenttineuvosto ja muut komissaarit myös myös äh, kilpailupääosasto. Tarvitsemme näiden eri tahojen tukea myös on Grow-pääosastolta ympäristöpääosastossa. Ei varmaankaan ole mitään mahdollisuutta saada tukea, tukea viljelijöiden kestävyyden kannalta. He ovat huolissaan muista asioista, mutta Grow- ja kilpailupääosastossa varmastikin tukea löytyy. Ja sitten meidän on varmistettava se, että, että tuloksia saadaan aikaan neuvostonkin tasolla ja katsotaan, kuinka voidaan parantaa viljelijöiden asemaa elintarvikeketjussa. Tiedän, että McInnes kysyikin työryhmän näkemyksiä koskien ja uudistuksia Kun meillä on 12 asiantuntijaa Eh, salissa, niin he halusivat tietenkin nämä näkemyksensä esiin. Mutta eh, viides päivä eh, pidän puheeni ja näistä suorista maaksoista ja suorista tuista ja vastustuskyvystä ja muista asioista. Sitä voitte sitten kuunnella. Toivon, että tänä vuonna pystymme viemään näitä ehdotuksia eteenpäin. Nyt tulemme tekemään työtä kollegion muiden yksiköiden kanssa niin, että saisimme niiltä tuen. Rengs mainitsi vihannes- ja hedelmäseurantakeskukset. Lihasektorilta olemme saaneet lisää tietoja ja nyt varmasti harkitsemme muita sektoreita mukaan lukien hedelmien vihannes seurantakeskus, mutta en nyt tiedä minkälaista ehdotusta tästä tulee mutta otan varmasti huomioon tämän päiväiset kommentit. Edustaja täällä kysyi Hol- Hollannin tilanteesta. Hollannin hallituksen pitäisi saattaa tämä tietyn tapainen rahoitus viljelyn käyttöön. Mitä tahansa päätöksiä tehdäänkään, on tärkeää, että viljelijöillä on viimeinen sana tuotantopäätöksissä, eikä viljelijöiden pidä menettää valtaansa. Buddha mainitsi eh, tutkimuksen, joka koskee supermarketteja. Tätä emme voi nyt kommentoida, kun tilannetta tutkitaan, koska prosessi on kesken. Olen yhtä mieltä Flanaganin kanssa siitä, että olisi saatettava samat eh, kilpailuolosuhteet kaikille ja vakautettavaa rahoitustilannetta. Meillähän on kaksi pilaria, jotka eivät oikein kilpaile hyvin, kun ajatellaan rahaa ja rahan hintaa, joka oli, pitäisi saada varoja saataville, kun halutaan investoida maatalouteen. EIP pitäisi saada aikaan kilpailua, Rabobank ja muut, niiden pitäisi saada aikaan kilpailua Jossakin jäsenvaltioissa rahan hinta on alentanut 6 prosentilla ja pitkäaikaisilla lainoille ehkä 2,9. Mutta on toimittava niin, että nuoret voivat investoida järkevillä kustannuksilla. Lyhyellä aikavälillä korot ovat olleet liian korkeita. Reilua kilpailua tarvitaan, niin kuin Anni täällä mainitsi. Erityisesti Tunisiassa oli paljon, Espanjassa, Italiassa ja Kreikassa oli paljon huolta näistä oliiviöljymääristä, jotka ovat väliaikaisia määriä. Loppujen lopuksi öljy tuli vain vähän, koska tunisialainen tuote ei vaikuttanut olevan kilpailukykyinen, mutta Espanja voitti kuitenkin tässä menettelyssä. Loppujen lopuksi todella tätä öljyä tuli aika vähän samoja olosuhteita vaaditaan myös tuojille. Tämä on ollut kantani kaikissa kauppaneuvotteluissa, joissa olen ollut mukana siitä asti, kun minusta tuli komission jäsen. Sitten herra Peters mainitsi nuoret viljelijät. Mainitsin tämän 5. joulukuuta. Siellä todella, todella mainittiin nämä monet tärkeät asiat. hyviä ehdotuksia tulee, tulee monilta järjestöiltä vuosiksi 2017-2018. Paljon ehdotuksia ei ole vielä tullut, mutta odotan niitä. Sitten Eurocommerce, jos 27 jäsenvaltiota ryhtyy on, työhön yksittäin, niin silloinhan se tarkoittaa, että ongelmia on ja EU on tämä pantava merkille. Parlamentissa ja neuvostossa ja komissiossa ne olemmekin nyt tehneet ja vastaamme tähän huoleen myös tämän kuulemistilaisuuden kautta. Olen iloinen tuestanne näille suosituksille koskien markkinavoimuutta ja koskien viljelijöiden suurempaa järjestäytymisen tasoa. Sanoitte, että lisäarvoa koskevat luvut ovat vääriä, jos tämä on totta, niin kuin korjaamme Mä Kyllä toivon, että toimitatte meille tietää, että tämä kaikki vaikuttaa kaikkiin viljelijöihin. Meidän on saatava aikaan tasapainoinen tulos ja oikeat toimet. Mutta yleisesti ottaen, hyvä puheenjohtaja, olen erittäin tyytyväinen tähän raporttiin ja siihen suhtautumiseen. Se antaa luottamusta edetä tänä vuonna niin, että voimme palauttaa tasapainon viljelijöille ja viljelijöille tähän elintarvikeketjuun. E, komentarza. Kiitoksia kaikille. Haluaisin muistuttaa teitä, että puhumme tässä nyt maatalous- ja elintarvikeketjusta. Siellä on mukana tuottajat, tukkumyyjät, vähittäismyyjät. Ja meidän on käännettävä tuottajien puoleen ja huomioitava myös maatalousalan palvelut, koska tämä vaikuttaa tuotanton hintaan. Haluaisin vielä kerran ei korostaa sitä, kuinka tärkeää on tukea tätä ketjun heikointa leikkiä. Tarvitaan avointa, kunnollista vuoropuhelua, josta selvästi voivat hyötyä eri toimijat ketjun eri vaiheissa. Meidän olisi aloitettava siitä, että tehdään loppukeinotteluusta keinottelua tietenkin on markkinoilla. Meidän olisi nyt puututtava tähän keinotteluun ja sitten puhua muista tuotantoketjun osista. Tähän liittyvät ongelmat, jotka koskevat viljelijöiden välistä yhteistyötä – ja näin pirstoutuneessa tilanteessa on vaikea toimia. Osuuskuntienkin olisi yhteen, yhdennettävä, yhdennettävä niin, että saataisiin aikaan suurempia toimijoita. Kun puhutaan eurooppalaisia, eurooppalaisista markkinoista, maailmanmarkkinoista, niin tarvitaan varmasti eurooppalaisia ratkaisuja. Olemme kaikki tästä yhtä mieltä. Tätä viljelijätkin odottavat meiltä. Meillähän on vielä tämä ongelma, kuinka saadaan näitä ratkaisuja tehtyä huomioidaan ulkoiset olosuhteet ja suuri määrä kansainvälisiä sopimuksia, jotka vaikuttavat valtavasti kauppasuhteisiin ja, ja ne vaikuttavat kilpailuolosuhteisiin. Ja osuvat aivan eurooppalaisen maatalousmallinkin ytimeen Tarvitaan tärkeitä tietoja, tarvitaan asianmukaisia oikeita tietoja, kunnon dataa, joka olisi pohjana asiallisille markkinoille. Innovatiiviset markkinat myös rahoituspuolella ja sääntelypuolella ovat tärkeitä. Sääntely sääntely, markkinasääntely on äh, tärkeää rahoituspuolellakin. Kriisejä on kuitenkin tapahtunut äh, rahoituspuolella ja elintarvikepuolella. Heilahtelua saattaa olla tuotannossa. Jos näin käy, tarvitaan puuttumista asiaan ja tarvitaan yhtenäisiä toimia. Sitten äh, meillä on eri toimialakohtaiset organisaatiot ja tärkeät, tärkeät taho ovat myös suuret yritykset, joilla on joskus liikevaihto enemmän kuin yksittäisillä vai valtioilla. Ja sääntelyn kautta voimme saada tiettyä valtaa myös niitä ajatellen tej dyskusji o zmienności cen, która była w raporcie pani Dalaje, czy problem... Olemme nyt laajasti puhuneet hintavolatiliteetistä ja muista tärkeistä asioista, tuotantoketjusta ja epäreilusta käytänteistä. Edustaja McGuinness on tästä myös puhunut. Minun mielestäni tilanne on kuitenkin nyt hyvä myönteisen keskustelun aloittamiseksi yhteisen maatalouden tulevaisuudesta. Olemme täällä puhuneet vain muutamista tärkeistä asioista. Haluaisin kiittää työryhmää. Haluaisin kiittää myös työryhmän puheenjohtaja, joka ei ole nyt paikalla. Toivon, että hän toipuu pian ja haluaisin kiittää kaikkia puheenvuoron käyttäneitä ja kaikkia osallistujia hyvin hienosta keskustelusta. Kiitän myös komissaari Hogania. Minulla, minulla oli todella ilo pyytää häntä todella käyttämään puheenvuoroja, eikä ollut vain katkaisemassa puheenvuoroja ajan puutteen takia. Meillä on todella poikkeuksellinen tilanne tänään, kun aika on riittänyt. Haluaisin kiittää vielä tulkkeja. Seuraava kokous on 25. tammikuuta keskiviikkona iltapäivällä. Mitään muuta asioita ei taida olla, mikäli näin on. Niin haluaisin kiittää kaikkia ja kiittää sihteeristöä. On hienoa, että meillä oli nyt aikaa keskustella kunnolla. Kiitoksia vielä kaikille.